Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Hyvät puheenjohtajat, hyvät ystävät, hyvät parlamentin jäsenet, tervetuloa Brysseliin, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia, että tulitte tähän erittäin tärkeään tapahtumaan Brysselissä. Olen erittäin iloinen. Euroopan parlamentti on erittäin iloinen siitä, että meillä on tämä tapaaminen teidän kanssanne täällä tänään. Haluan kiittää eurooppalaista vammaisfoorumia tästä mahdollisuudesta. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Nyt puhun äidinkieltäni. Täällä on mahdollista puhua kaikkia Euroopan kieliä. Tämän päiväinen tapahtuma on tarkoitettu 80 miljoonalle kansalaisellemme, joilla on pysyvä vamma, mutta on monia muita, joilla on väliaikainen vamma ja haluamme myös heihin kiinnittää huomiota. Meidän on taattava, että Eurooppa, joka on oikeuksien, mahdollisuuksien Eurooppa, on meille kaikille totta osallistaminen on erittäin tärkeä osa Euroopan arvoja ja meidän sosiaalinen markkinataloutemme ei saa jättää ketään jälkeen. Tänään meidän täytyy yhdessä vahvistaa tätä sitoumustani. Vammaisuuden täytyy olla poliittisella asialistallamme tärkeällä sijalla, samoin sosiaalisella asialistallamme. Parlamentti on aina puolustanut tätä asiaa. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta vammaiset voisivat osallistua täysin työhön täällä, olivat he sitten parlamentin jäseniä tai henkilökunnan jäseniä. Tätä sitä kertoo se, että sen lisäksi, että meillä on 23 virallista kieltä täällä tänään, meillä on myös viittomakielen tulkkaus ja samoin kirjoitustulkkausta. lisäksi kaikki asiakirjat ovat saatavilla pistekirjoituksella. Kyse on vapaudesta. Jokaisella pitää olla mahdollisuus työskennellä e, ja ilmaista itseään täällä parlamentissa parhaalla mahdollisella tavalla, e, tavalla joka sopii parhaiten juuri hänelle. Meillä on täällä henkilöitä, jotka antavat tukea vammaisille ja heidän perheilleen. Meidän rakenteemme on tehty niin, että kaikilla olisi mahdollisuus päästä tänne. Ja teemme työtä, jotta olisimme esimerkki osallistuvuudesta ja esteettömyydestä. Meidän on taattava, että kaikki pääsevät osallistumaan, eivät vain täällä Brysselissä, vaan myös pääkaupungeissa ja alueilla, jotka ovat reuna-alueitamme. Ei voida hyväksyä sitä, että vammaisuus on vielä este osallistua demokraattiseen prosessiin, mutta meillä on vielä useita ongelmia ratkaistavina monissa jäsenvaltioissa. Siksi yksi ensimmäisistä toimistani parlamentin puhemiehenä oli lähettää kirje kaikille valtion ja hallitusten päämiehille kysyäkseni, pyytääkseni, että kaikille kansalaisille taattaisiin seuraavissa Eurooppa-vaaleissa mahdollisuus äänestää vapaasti. Ja erityisesti tässä pitäisi kiinnittää huomiota vammaisiin. Me teemme osamme järjestämällä tiedotuskampanjoita, jotka osallistavat kaikki. Olen esimerkiksi ryhtynyt läheiseen yhteistyöhön Madridin parlamentin tiedotustoimiston kanssa ja espanjalaisten näkövammaisten järjestön kanssa. Ja toivon, että tämä aloite voi laajentaa myös muihin jäsenvaltioihin. Rohkaisen kaikkia teitä, jotka olette kansallisten järjestöjen edustajia että otatte huomioon tämän mahdollisuuden. Meidän täytyy varmistaa täysi osallistumisen mahdollisuus, oli kyse työllisyydestä, julkisrakenteista, liikenteestä, kulttuuripalveluista ja matkailu, tai sitten matkailusta. Me olemme edistyneet kyllä viime vuosina, mutta me voimme tehdä vielä paljon enemmän mietintö, joka liittyi eurooppalaisen vammaistrategian 2010-2020, joka julkaistiin tämän vuoden helmikuussa, osoittaa, mitä tähän asti on saavutettu ja mikä tie meillä on vielä edessämme. Uudet teknologiat voivat äh, olla erittäin tärkeä ähm, äh, apu. Ne hyödyttävät äh, esimerkiksi hallinnollisia yksiköitä, sairaaloita, tuomioistuimia – Ajattelen esimerkiksi, että äh, Galileo-satelliittijärjestelmää äh, voidaan hyödyntää tässä. Se on Euroopan satelliittijärjestelmä. Jo muutama vuosi sitten, kun olin ensin liikennekomissaari ja sitten teollisuusasioista vastaava komissaari, äh, käynnistimme ohjelman, joka mahdollisti sen, että liikuntarajoitteiset voisivat liikkua tämän satelliittijärjestelmän avulla ilman avustajaa. Me teimme eh, koe, kokeita ja se toimi oikein hyvin. Meillä on myös sovelluksia eh, näkövammaisille. He voivat käyttää eh, silmälaseja, jossa on kuuloke ja jota kautta he sitten saavat ohjeita, kiitos satelliittinavigoinnin. Tämä mahdollistaa näkövammaisille tai sokeille sen, että he pystyvät liikkumaan ilman, että heillä täytyy olla avustaja tai opaskoira, eikä välttämättä edes keppiä tarvitse. Joten tämä on tärkeä askel eteenpäin. On paljon erilaisia mahdollisuuksia näiden modernien eh, unionin aloitteiden kautta. Me olemme myös eh, eh, teollisen tekijänoikeuksien puitteissa ottaneet käyttöön määräyksiä niin, että ehm, näkövammaiset voivat hyötyä teoksista tarkoituksena on laajentaa tätä kaikkiin jäsenvaltioihin. Liikennekomissaarina minulla oli mahdollisuus käynnistää asetus matkustajien oikeuksista, joka mahdollistaa eh, eh, ne sadat tuhannet liikuntarajoitteiset voivat matkustaa kätevämmin lentokentillä. Heillä on erityiset säännöt, jotka mahdollistavat kaikille liikkumisen vapauden. Minulle tässä ei ole kyse pelkästään solidaarisuudesta. Tässä on kyse erityisesti ja nimenomaan vapaudesta. Ja vapaus on sana, joka kuvastaa Euroopan unionia ja se on meidän unionimme perusarvo. Valitettavasti Euroopassa on vielä liikaa rakenteellisia esteitä. Tarvitaan eurooppalainen investointi ohjelma, jotta voidaan ottaa käyttöön alueellisia määrärahoja, investointipankin määrärahoja ja budjettimäärärahoja. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä osuutensa ja käyttää sitä budjettijoustavuutta, jota on tätä tarkoitusta varten. Meidän on investoitava myös enemmän lääketieteelliseen tutkimukseen jotta, ja käyttää Horisontti 2020 ohjelman määrärahoja samoin kuin ensi seuraavassa monivuotisia rahoitusnäkymiä. Me olemme johtoasemassa, kun on kyse lääkinnällisistä laitteista, ja meidän täytyy ma- maailmanlaajuisesti ylläpitää tämä johtoasema. Meidän täytyy myös tehdä työtä, jotta voimme tarjota työpaikan vammaisille. Työ tarkoittaa arvokkuutta. Se tarkoittaa jälleen kerran myös vapautta. Direktiivi eh, tasa-arvosta työmarkkinoilla kieltää kaikenlaisen syrjinnän eh, työmarkkinoilla ja takaa tasapuoliset olosuhteet kaikille. Kuitenkin eh, vammaisten työttömyysaste on vieläkin työllisyysaste on vieläkin 20 prosenttia alhaisempi kuin vammattomien viime vuotinen mietintö osoittaa meillä, kuinka jäsenvaltioissa vielä ei ole yhtenäistä määritelmää vammaisuudesta, kun on kyse työmarkkinoista. Valitettavasti tämä on johtanut siihen, että eri valtioissa on erilaisia sääntöjä eh, liittyen siihen, miten työnantajien on varmistettava syrjimättömyys. Siksi tarvitaan suurempaa harmonisointia Euroopassa. Jäsenvaltioiden velvollisuus on kunnioittaa eurooppalaista direktiiviä tasa-arvoisesta kohtelusta, samoin YK yleissopimusta. Työtä varten tarvitaan vahvaa reaalitaloutta, siksi yritysten ja julkishallinnon on tehtävä yhteistyötä jotta voitaisiin saada aikaan aktiivisempia työmarkkinoille sopeuttamispolitiikkoja. Te tiedätte, että Euroopan parlamentti tulee aina valvomaan teidän oikeuksianne toteutumista. Kiitoksia. Vammais, kiitos vammaisinterryhmän, joka on yksi ähm, vanhemmista interryhmistä täällä parlamentissa. Olemme äh, edistäneet äh, tätä asiaa sekä parlamentissa että kansallisella tasolla. Haluaisin erityisesti kiittää kollega Marek Pluraa. Hän tekee äh, kovasti työtä osallistaakseen vammaiset ja äh, integroidakseen heidät ja haluan antaa hänelle tässä, osoittaa hänelle suosion osoitukset. Vuonna 2015 ähm, meillä äh, perustimme myös äh, parlamentin jäsenten verkosten puheenjohtaja on kollegani Adam Kosa, jotta voitaisiin varmistaa, että YK yleissopimus vammaisten oikeuksista toteutuu. Kiitoksia äh, Adam Tähän verkostuu, osallistuu kaikkien 12, 12 valiokunnan jäseniä. Ja lisäksi meillä on, kiitän myös komissiota siitä, että se haluaa perustaa viraston, joka tehtävänä on osallistava koulutus samoin kuin akateeminen verkosto, jonka tarkoituksena on antaa neuvoja jäsenvaltioille. Kiitoksia Helga Stevensin parlamentin jäsenen. Parlamentti hyväksyi viime viikolla päätöslauselman eurooppalaisesta vammaistrategiasta. Kiitoksia kovasti työstänne. Parlamentin ääni on selkeä, on aikea integroida eurooppalainen vammaistrategia kaikkeen unionin lainsäädäntöön ja samoin eurooppalaisen talouden ohjausjaksoon. Lisäksi vaadimme jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien kanssa, jotta voisimme määritellä vuoden 2020 jälkeisen vammaistrategian. Ja ensimmäisenä haluaisimme äh, kuulla teidän järjestöjänne tämän vammaisfoorumin motto on se, että yhtään päätöstä teistä ei pitäisi tehdä ilman teitä ja samoin minä haluan lisätä, että yhtään päätöstä täällä Euroopassa ei pitäisi tehdä ilman teitä. Siksi parlamentin ovet ovat aina auki teille, teidän yhteistyöllenne, ei pelkästään tänään Tämä tapahtuma on yksi suurimmista tapahtumista, joka on täällä parlamentissa järjestetty teidän osallistumisellanne, mutta meidän parlamenttimme ovet ovat aina auki. Olemme valmiita kuuntelemaan ehdotuksianne, ajatuksianne, jotta voimme yhdessä päättää tulevaisuudestamme vapaina Euroopan kansalaisina. Kiitoksia vielä kerran, että tulitte tänne Brysseliin. Ora la parola al presidente del forum europeo. Ja nyt annan puheenvuoron eurooppalaisen vammaisfoorumin puheenjohtajalle Dakar Stanikselle. Olkaa hyvä. Honorable. Kunnianarvoiset. Kunnianarvoinen puhemies. Arvostetut vieraat ja puhujat, osanottajat, delegaatit, kollegat kautta Euroopan unionin. Herra puhemies, me olemme täällä pohjoisesta etelään, idästä länteen. Euroopan monimuotoisuus on täällä läsnä. I would like... Haluaisin Euroopan vammaisliikkeen puolesta kiittää teitä, herra puhemies, teidän kollegojanne, Euroopan parlamentin palveluja. Kiittäisin teitä erinomaisesta yhteistyöstä tämän erittäin tärkeän tapahtuman suunnittelussa. Kuten aivan oikein sanoitte, herra puhemies, Euroopan parlamentti on ollut alusta lähtien erittäin voimakas vammaisten oikeuksien puolustaja. Ja asia on niin, että Euroopan parlamentin vammaisinterryhmä on yksi vanhimmista parlamentaarikkojen välisistä ryhmistä ja se on erittäin aktiivinen ja haluaisin kiittää kaikkia parlamentaarikkojen vammaisinterryhmän jäseniä yhteistyöstä. Haluan myös kiittää kaikkia parlamentaarikkoja, Euroopan parlamentin jäseniä tuesta, tuesta, jonka olette antaneet, että delegaatimme pääsevät tulemaan tänne jäsenvaltiosta. This is the fourth. Tämä on neljäs Euroopan vammaisparlamentti. Ensimmäinen oli vuonna 1993 silloin juhlimme ensimmäistä YK on vammaisten oikeuks- oikeuksien päivää. Toinen oli vuoden 2003 lopulla. Se oli EUn ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan vammaisten oikeuksien vuoden lopulla. Ja siksi, herra puhemies, haemme Euroopan parlamentin tukea, jotta aloittaisimme uuden vuosikymmenen uudella liik- yhteiskunnan toimijoiden liikkeen, liikekannalle panolla, kaikkien päätöksentekijöiden liikkeelle lähtemisellä. Ja haluaisimme uuden Euroopan vammaisten vuoden. on erittäin tärkeää sanoa. Että nuo kaksi tapahtumaa tapahtuvat EUn laajentuessa ja sitten 2012 parlamentti järjestettiin aikana, jolloin oli paljon mullistuksia, taloudellisia mullistuksia, mutta myös sosiaalisia kriisejä jossakin maissa – ensimmäiset uhrit ovat olleet vammaisia ja on otettu pahasti takapakkia oikeuksiemme suhteen. Tämä neljäs parlamentti tapahtuu aikana, jolloin EU sanoo, että talous elpyy. Nyt tarvitaan lisää tulta purhe, purjeisiin, lisää pontta, jotta palaisimme perusarvoihin, EUn perusarvoihin. Meillä on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, meillä on YK, YK vammaissopimus, meillä on työkalut. Ja me tarvitsemme voimakasta yhteistä tahtoa. Kaikkien instituutioiden on osoitettava siitä, sitä tahtoa, että te olette osattaneet, herra puhemies, Euroopan parlamentin puolesta. Ja toivon, että kykenette vakuuttamaan, kun toimielimien puheenjohtajat tapaavat herra Tusk, herra Juncker ja te, kun te tapaatte. Viimeksi tapasitte vuonna 2011, ja kun te tapaatte ja keskustelette toimielimien välistä suhteista. Toivottavasti vakuutatte heidät, että on välttämätöntä luoda se, mitä tarvitaan seuraavalle vuosikymmenelle ja sanoin siitä pari sanaa. Tässä tärkeässä kokouksessa tänään tulemme hyväksymään kaksi erittäin tärkeää asiakirjaa. Ensimmäinen asiakirja koskee EU-vaalien esteettömyyttä 2019. Se on Euroopan vammaisfoorumin ohjelma vuoden 2019 vaaleihin oikeus äänestää, oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen elämään, oikeus asettua ehdokkaaksi, oikeus valita ehdokkaita. Me tiedämme, että tuhannet vammaiset, heiltä, heillä ei ole äänioikeutta. Ja, ja kuuntelin suurella ilolla sanojanne siitä, mitä te olette tehneet parlamenttirina no, vaalien esteettömyyden eteen. Viestin täytyy olla vahva, ja sen täytyy olla koko ajan vahva parlamentista, jäsenvaltioiden ja komission suuntaan. On varmistettava, että poistetaan ne esteet, jotka estävät täyden kansalaisuuden vammaisilta. Kysymyshän on yksinkertainen. Olemmeko kansalaisia? Jos emme äänestä, emme ole. Me emme ole kansalaisia, me emme ole EU-kansalaisia. Ja tämä on vaatimus. Tämä on yleinen vaatimus. Me kaikki vaadimme. Me kaikki vaadimme kaikille tätä oikeutta. Mahdollisuutta tehdä päätöksiä. Toinen asiakirja, jonka hyväksymme, on erittäin tärkeä päätöslauselma. Se koskee Euroopan vammaisstrategiaa seuraavaksi vuosikymmeneksi. Me tarvitsemme kattavan, vankan vammaistrategian EU:ssa, joka tähtää YK vammaisten, vammaissopimuksen täyteen täytäntöönpanoon. YK-sopimuksen ratifiointi tapahtui keskellä kriisiä. Ja jos arvioimme, mitä on tähän mennessä tehty, että kaiken kaikkiaan tähän mennessä ihan ok. Ihan hyvä yhdellä poikkeuksella. EU-instituutiot eivät kysyneet säästöpolitiikkaa harjoittavilta, eivät vaatineet sitä, että säästöpolitiikkaa harjoittavat maat puolustaisivat paremmin vammaisten oikeuksia. Ne eivät vaatineet vaikka tämä on EU-instituutioiden velvollisuus. Ja jos näiden maiden hallitukset väittävät, että EU-instituutiot vaativat niitä vähentämään vammaisten oikeuksia, vähentämään vammaisten etuja, niin instituutioiden pitäisi antaa ne periksi. Uuden vuosikymmenen on alettava toisella vammaisten oikeuksien vuodella. Me tarvitsemme kattavaa vammaisstrategiaa, joka pitäisi tarjota kokonaisvaltainen lähestymistapa vammaisten oikeuksiin. Ja meidän täytyy palata EU, Euroopan arvojen juurille. Euroopan vammaistrategian täytyy olla täysin rakennettuna sisään tuleviin EUn rahoituskehyksiin. On 20 vuotta siitä, kun Euroopan vammaisfoorumi on perustettu. Me juhlimme 20 vuotta toimintaa, läsnäoloa, 20 vuotta vammaiskysymysten viemistä heidän eteen, jotka päätöksiä tekevät. Me pidämme niitä esille. Me otamme huomioon se, mitä sanoitte, ei mitään ilma, meistä ilman meitä. Tässä ulkopuolella täällä on näyttely, jossa esittelemme 20 vuoden historiamme. Vielä kerran haluaisin kiittää kaikkia teitä kollegat, että olette täällä. Kun me olemme täällä läsnä, Meillä on vuoropuhelu, jossa on rakenteellinen vuoropuhelu Euroopan parlamentin kanssa ja muiden toimielimien kanssa ja kansalaisyhteiskunnan kanssa laajemminkin. Me lähetämme täältä myös viestin. Vapautumisen viestin, emansipaation viestin, syrjimättömyyden viestin. Vapauden viestin, kuten puhemies sanoi. Me vaadimme oikeuksiamme. Vailla mitään ehtoja. Me haluamme olla täysivaltaisia kansalaisia omissa maissamme ja EU:ssa. Ja tämä viesti saavuttaa kaikki päätöksentekijät kylissä, kaupungeissa, pääkaupungissa, jäsenvaltiossa ja täällä, totta kai. Euroopan unionissa. Tavataan meille kaikille ant- antoisaa päivää. Ei mitään meistä ilman meitä. Köszönöm szépen. Kiitos. megnyitó beszédét. Kiitos puhemies, kiitoksia myöskin Euroopan parlamentin vammaisfoorumin aloituspuheenvuorosta. Olisin esitellä itseni. Nimeni on Adam Poosa. Olen Euroopan parlamentin jäsen. Olen yksi vammais, vammaisten asioita käsittelevän interryhmän varapuheenjohtaja. Nyt lähestyy vuosi 2019, jolloin Euroopan parlamenttiin valitaan uudelleen jäsenet parlamentin valittavat tulossa. Siksi on oikea aika puhua yleisestä yhtäläisestä äänioikeudesta jäsenvaltiossa ja EU:ssa. Miltä tilanne tällä hetkellä näyttää? Miten toteutuvat vammaisten oikeudet äänestää? Tämäkin on asia, josta täytyy tänään keskustella. Me tulemme keskustelemaan myös seuraavista kysymyksistä. Onko esimerkiksi vaalilehtisiä tai muita saatavilla vammaisille, esimerkiksi pistekirjoituksella, onko vaalilistoja ja onko riittävästi avustajia paikalla, kun vammaiset menevät äänestämään. Kuinka voimme poistaa muitakin esteitä, jotka hankaloittavat vammaisten osallistumista, mikäli haluat olla esimerkiksi ehdolla Euroopan vaaleissa? Pitäisikö uudelleen tarkastella sääntöjä, jotka liittyvät ihmisten oikeuteen itse toimia omissa nimissään ja muutenkin, kun on kyse vammaisten toimintavalmiuksista. Oikeustoimikelpoisuuteen liittyvät säännöt, ovatko ne kunnossa? Kullakin puhujalla aamun aikana on korkeintaan viisi minuuttia puheaikaa. Muistutaisin siitä, että aika on kortilla, joten pitäytykää ihmeessä puheaikaanne. Meillä on tuntiaikaa asiantuntijoiden lausumia varten – ja itse käytän tästä ajasta 10 minuuttia. Tai otan tästä ajasta 10 minuuttia, jotta voimme antaa myöskin yleisön puhua, yleisön edustajien puhua. Ja sitten kun asiantuntijat ovat puhuneet, kukin saa kaksi minuuttia puheaikaa. Täällä on valmis puhujalista. Me tulemme johtamaan puhetta, minä ja yhteispuheenjohtajat. Olen varma, että on hyvin suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat puhua, joten toivon, että kaikki pitäytyvät puheenaikaansa, niitä muutkin saavat puhua. Minä pidän kyllä täällä kelloa, kelloa tarkalleen silmällä. Nyt äh, haluan esitellä kollegani Marek Pluran. Ja Rova Bigot on myöskin yhteispuheenjohtaja. He edustavat Euroopan vammaisfoorumia. Hekin haluavat puhua tähän väliin, mutta ennen kuin he saavat puheenvuoron, poikkeuksellisesti haluaisin nopeasti antaa puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijallemme. Hän on Georgios Dassis, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja. Hänellä on kovasti aikapaineita, koska hän menossa sadan kollegansa hautajaisiin kello 10.30. Siksi hän saa puhua jo tähän väliin Tosin en kyllä tarkalleen tiedä, missä hän täällä salissa tällä hetkellä istuu. Minulle kerrottiin juuri, että hän joutuikin poistumaan paikalta, koska kokous on hieman jäljessä aikataulusta ja siksi hän ei voinutkaan jäädä paikalle. Valitettavaa kyllä. No siinä tapauksessa nyt puheenvuoron saa toinen asiantuntijamme, mutta tätä ennen puhuvat kollegani yhteispuheenjohtajat. Ensin Mark Blura. Hän toivottaa teidät tervetulleeksi lyhyesti. Ja Marek Pluran jälkeen puhuu Rova Pigot. Hänkin puhuu lyhyesti ja sitten jatkamme kuulemalla vieraspuhujia tai asiantuntijoita. Herra, herra Plura. Drodzy Państwo, przede wszystkim witam Państwa. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja äh, kiitän siitä, että äh, onnistuitte tulemaan tänne paikalle Euroopan parlamentin jakamaan kokemuksianne ja näkemyksiänne. Kiitän Euroopan vammaisfoorumia siitä, että se järjestää tämän erityislaatuisen tapahtuman tänään. Olen iloinen ja minulla on suuri kunnia tavata teitä täällä tänään. Olen iloinen, että yhdessä kollegoideni kanssa voin johtaa puhetta tässä kokouksessa. Se on minulle erittäin tärkeää. Olen itse vammainen ja kuten kaikki muutkin täällä salissa, olen myös äänestäjä. Olin myös Puolan parlamentin jäsen, nyt olen Euroopan parlamentin jäsen Usean vuoden ajan olen ollut mukana mm, toimissa, jotta Puolassa otettaisiin käyttöön menettelyjä, joiden avulla vammaiset voisivat osallistua vaaleihin. Me olemme saavuttaneet paljon Puolassa. On erilaisia menettelyjä, jotka helpottavat vammaisten osallistumista demokratiaan, ja Puolan valtuuskunta mielellään kertoo kokemuksistaan muille. Valitettavasti vähän aikaa sitten Puolassa nousi esiin vaarallinen ajatus siitä, että näistä menettelyistä luovuttaisiin, kuten esimerkiksi äänestäminen kirjeitse tai äänestäminen avustajan kanssa tai pistekirjoitusjärjestelmän käyttäminen äänestäessä ei, voitaisi hyvä, ei olisi hyväksyttävää, jos nämä menettelyt poistettaisiin Monissa maissa on tehty muutoksia, joka helpottaa useiden vammaisten osallistumista yhteiskuntaan me, ja kansalaisvelvollisuuksien täyttämistä. Minä olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa tarvitsee meidän äänemme, meidän osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään, julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoprosessiin. Tämän päivän keskustelun tarkoituksena on katsoa, missä esteet ovat ja miten ne voidaan poistaa niin, että vammaisuus ei ole este Euroopan kansalaisen oikeudelle. Tämä on minun alustuspuheenvuoroni ja nyt annan äh, puheenvuoron yhteispuheenjohtajalla äh, Rova Maureen Pigotille, joka on Euroopan vammaisfoorumin johtokunnasta. Thank you, Mr. Plura. Kiitos, herra Plura. Minulle on suuri etuoikeus ottaa osaa päivän kokoukseen. Minut on äskettäin valittu Euroopan vammaisfoorumin hallintoneuvoston ja olen ollut pitkään Inclusion Europein puheenjohtaja. Se on kehitysvammaisten heidän perheittensä järjestö. Tänään on historiallinen päivä, kuten Jannis totesi. Nyt on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun YK-vammaissopimus allekirjoitettiin. Maailman johtajat allekirjoittavat sen YKssa – ja on kulunut 20 vuotta siitä, kun Euroopan vammaisfoorumi perustettiin. Se antoi meille mahdollisuuden työskennellä yhdessä ja mahdollisuuden puhua yhdellä äänellä vammaisten oikeuksien puolesta Euroopassa. Päivä on myös historiallinen, koska meillä on mahdollisuus tehdä ensi vuosikymmenestä hyvin erilainen vuosikymmen. Päivä on historiallinen, koska Täällä on valtavasti ihmisiä. Täällä on lähes 800 vammaista ihmistä kaikilta Euroopan puolilta, kaikista kolkista ja koko kirjo. Minua ällistyttää ja minä olen iloinen, että näistä 800 lähes 200 on kehitysvammaista. Tämä on ensimmäinen kerta, tämä on historiallista. So what does that... Mitä tuo tarkoittaa? Se merkitsee, että vammaiset ihmiset ovat päättäväisiä. He haluavat, että heidän saavat oikeutensa. Ja ihmisten tietoisuus oikeuksistaan kasvaa. Jopa ne ihmiset, jotka ovat olleet historiallisesti syrjäytetympiä, tietävät ne. Me olemme etsineet kumppaneita, me olemme käyttäneet mahdollisuuksia ja tämä toimii. Te olette täällä kansallisten delegaatioiden kautta. Te tulette parlamentin jäsenten tuelle. Ja te kuulutte järjestöihin, jotka edustavat vammaisia ihmisiä, kuten Inclusion Europe. Me olemme luoneet kumppanuksia. Me olemme luoneet liittoutumia. Ja tämä on käytännön politiikkaa. Tämä on täyttä osallistumista Euroopan politiikkaan. Mutta matka on yhä pitkä. On vielä ihmisiä, jotka ei, joidenkaan oikeuksia ei kunnioiteta. Ja heidän tapansa, oikeutensa kielletään julmimmalla tavalla. Heillä ei, heiltä kielletään mahdollisuus, mahdollisuus toimia. Heillä esimerkiksi oikeudellinen huoltajuus estää ihmisiä käyttämästä omia oikeuksiaan, estää heitä toimimasta omasta puolestaan. Tämä huoltajuus estää heitä, estää sen, että heitä otettaisiin vakavasti yhteiskunnassa. On häpeällistä, että vuonna 2017 Euroopassa on vielä tällaista. Ja ennen kuin me muutamme ne lait, tuollaiset lait, ennen kuin me luomme järjestelmän, tuettua päätöksentekoa varten. Ja vasta kun me kaikki olemme vapaita, jokainen on vapaa, me olemme kaikki vapaita. Tämä on suurin haasteemme liikkeenä. Olemme kuulleet myös muista esteistä, jotka täytyy poistaa. Jos me tänään onnistumme, meidän pitäisi nähdä muutoksia niin, että kun meillä on seuraava Euroopan vammaisparlamentti, meidän pitäisi kyetä katsomaan taaksepäin historiaan, ajatella uuden vuosikymmenen alkua. Mitä meidän pitäisi silloin nähdä? Meidän pitäisi nähdä, että vuoden 2019 Eurooppa-vaalit olivat esteettömät, että vammaiset osallistuvat vaaleihin ja että nämä luvut vastasivat heidän osuuttaan. Ja parlamenttiin valitaan paljon ihmisiä, jotka ovat vammaisia. He istuvat täällä täysistunnossa ja he edustavat meitä ja kollegojamme. Mitä muuta meidän pitäisi nähdä? Meidän pitäisi nähdä, että Janniksen unelma toteutuisi, että meillä olisi uusi Euroopan vammaisten vuosi. Me näkisimme, että meillä olisi uusi monivuotinen rahoituskehys, että meillä on uusia ohjelmia, jotka toteuttavat inklusiivisuuden kaikkien mukaanottamisen Euroopassa. Ja meidän pitäisi nähdä, että vuonna 2022 julkaistaisiin uusi tutkimus kansalaisuudesta. Ja silloin me näkisimme, että Euroopassa ei olisi enää yhtään maata, jossa ihmisiltä olisi viety äänioikeus. Meidän tehtävämme on työskennellä niiden Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, jotka ovat kutsuneet meitä tähän innoittavaan paikkaan, hyvin tärkeään paikkaan. Meidän täytyy työskennellä niiden komission jäsenten kanssa, jotka työsk- tulevat tänne. Meidän täytyy löytää uusia teitä edetä työskennelläksemme EUn toimielinten kanssa. Ja sitten meidän pitää palata kotikaupunkeihimme, yhteisöihimme, maihin, kaupunkeihin. Ja meidän pitää vaatia, että meidät otetaan mukaan. Meidän täytyy opettaa auttaa ihmisiä, kouluttaa heitä ja varmistaa, että voimme nauttia kaikkia kansalaisoikeuksia Euroopan parlamentissa. Eilen tapasimme Inclusion Euroopan jäseniä, jotka ajavat omia oikeuksiaan. Ja heidän mottonsa oli, kuulkaa äänemme kovaa selkeästi. This movement tämä yhtenäinen liike lähettää viestinsä lujaa ja selkeästi. Kaikki täydet oikeudet vammaisille. Kiitos. Köszönöm Figot asszonynak. Kiitoksia, Rauva Pigot johdantopuheenvuorosta. Ja nyt antaisin puheenvuoron ensimmäiselle asiantuntijallemme, Edi Rochille. Harry Brushille. Pyydän, että pitäytyisit puheajassasi, joka on viisi minuuttia. Good morning. Me- Hyvää huomenta. Euroopan parlamentin jäsenet, komissaarit, virkamiehet, Otetaanpa uudestaan hyvää huomenta, joka parlamentin jäsenet, komissaarit, virkamiehet, muut osallistujat, vammaisjärjestön edustajat. On suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään puhumassa teille Euroopan parlamentin kokouksessa. Nimeni Harry Roach. Olen johtokunnan jäsen Inclusion Europe-järjestössä, järjestössä, joka ajaa vammaisten etua ja vammaisten perheiden etua – koko päivä työkseni, koko päivä työni on se, että olen mukana Minkäp UK-järjestön toiminnassa ja puhun tänään neljästä asiasta. Ensimmäinen niistä on se, että olemassa asioita, jotka estävät kehitysvammaisia äänestämästä ja olemasta mukana poliittisessa puolueessa ja politiikassa ylipäänsä. Toiseksi aion puhua siitä, mitä YK on vammaisten oikeuden yleissopimus sanoo. Sen osalta, mitä maiden ja EUn pitäisi tehdä kolmanneksi, kerron esimerkkejä omasta kokemuksestani sen osalta, kuinka me voimme osallistua politiikkaan omissa maissamme ja Euroopassa. Neljänneksi, kuinka me kaikki täällä tänään voimme saada aikaan muutoksen, olimmepa sitten komission jäseniä, parlamentin jäseniä tai vammaisten järjestöjen edustajia. Mikä estää ihmisiä äänestämästä? Kymmenessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa on lakeja, jotka liittyvät ihmisten oikeustoimikelpoisuuteen. Ja tämä myös myöskin oikeutensa äänestää tai sen, että heillä ei ole oikeutta äänestää, mikäli ihminen asuu esimerkiksi jossakin laitoksessa. Laitos, laitoksessa asuvat usein eivät saa äänestää. Monissa maissa heillä on myöskin kielto liittyä erilaisiin yhdistyksiin, etkä saa myöskään olla viranhaltijoita. Voin antaa esimerkkejä espanjalaista naista. Espanjan nainen joutui menemään testiin osoittaakseen, että hän on kykenevä äänestämään, että hän on oikeus äänestää. Täytyykö kaikki muidenkin ihmisten mennä testattavaksi? Ja kuinka moni läpäisisi tällaisen testin, mikäli heillä sellaisen kaikki joutuisivat? Espanjan parlamentin poliittiset puolet ovat onneksi nyt luvanneet muuttaa lain. Sielläkin, missä laki ei evää ihmisiltä äänestysoikeutta, esteettömyys on suuri ongelma. E, e, äänestyskopit ja muut esteet saattavat tiellä, kun vammainen haluaa mennä äänestämään tai saa paremmin tietoa tieto siitä, kuinka rekisteröity äänestäjäksi, kuinka äänestetään ja ketä äänestää. Nämä ovat kaikki hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Tietoa ei saa selkokielellä useinkaan. Äänestyspaikoissa toimitsijat eivät välttämättä auta vammaisia ja monet kehitysvammaiset jätetään kutsumatta poliittisiin kokouksiin. Heitä ei kuulla asioissa, jotka ovat heille itselleen tärkeitä tai heidän yhteisölleen tärkeitä. Lisäksi on monia ennakkoluuloja, jotka kohdistuvat kehitysvammaisiin ihmisiin. Tämäkin vaikeuttaa heidän osallistumistaan. Heidän on vaikea saada kokemusta, heidän on vaikea osoittaa, mitä he osaavat. Tämä pätee myöskin heidän perheenjäseniinsä. Ihmiset, jotka asuvat eri laitoksissa, eivät välttämättä saa apua, mikäli haluat rekisteröityä äänestäjiksi tai haluat äänestää, ja jopa pääsy äänestyspaikalle saattaa olla vaikeaa laitosasukkaille. Mit, mitä sitten YK vammaisten sopimus sanoo? Siellä tai CRDP, mitä siellä sanotaan? Siellä tarkastetaan, kuinka YK sopimus pistetään täytäntöön Euroopan unionin lainsäädäntöön. Siellä on erittäin huolestuneita siitä, että kautta Euroopan unionin vammaisten asema on hankala, varsinkin niiden, jotka, on, jotka ovat äh, holhouksen alaisia tai oikeistoimikelpoisia, oikeistoimikelvottomia, heidän on vaikea päästä äänestämään, taikka sitten on suuria ongelmia esteettömyyssä. E CRTV on vaatinut Euroopan unionin ryhtyisi toimiin, jotta kaikki henkilöt, mukaan ottaen vammaiset ja mukaan ne, jotka ovat äh, holhouksen alla, pääsisivät äh, nauttimaan täysimittaisesti oikeuksista, niin heillä pitäisi olla oikeus myöskin olla ehdolla vaaleissa. Eli täytyy olla esteetöntä tietoa ja esteettömiä palveluita. Mitä voidaan tehdä, jotta voidaan parantaa esteettömyyttä? Maincap-järjestö Because we're running late. Harry, olin kovasti pahoillani, mutta koska olemme myöhässä, meidän on pyydettävä sinua lyhentämään hieman äh, puhettasi. It was an opportunity for people with intellectual disabilities and families to share their stories and challenges they face. We understand many politicians Monet poliitikot eivät välttämättä tiedä, mitä haasteita on ihmisillä, joilla on kehitysvamma. Tietoisuutta pitäisi parantaa. Asialta teille myöskin esimerkkejä siitä, kuinka valvalitut henkilöt voivat toimia. Sara Picard joka on kunnallisvaltuutettuna toiminut viimeiset kuusi vuotta. Sanon se, erittäin ylpeä siitä, että hän ollut varmistaa vammaisten oikeudet paikassa yhteisössä ja ottanut vammaisten asiat usein esiin kunnanvaltuustossa. Vuonna 2013 Angela Bachelista tuli ensimmäinen Espanjan kunnanvaltuutettu, jolla on Downin syndrooma. Hän onnistui pääsemään mukaan politiikkaan siten, että toukokuussa 2011 aina mukana vaalikampanjassa Validudin alueella 2015 Kevin Hardin, Euroopan parlamentin jäsen, pääsi Selbin kaupungin pormestariksi Yorkshiressa. Myöhemmin hän sai kuninkalta, kuningattarelta kunnia maininnan tai mitalin siitä työstä, vammaisten puolesta, siitä, että hän on ollut Tämä esimerkki vammaista, jotka ovat menneet mukaan politiikkaan ja onnistuneet tulemaan valituiksi vaaleissa ja tekemään työtä vammaisten puolesta. You, thank you, Harry. I'm sorry, I know you were told you had very hard to cut a presentation. Thank you. Kiitokset Tiedän, että on hyvin vaikea äh, lyhentää puhetta. Kiitos. Yeah. Paljon kiitoksia. Ja nyt Dimitrios Papadimoulis, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja. Hän on tasa-arvotyöryhmän, korkean tason tasa-arvotyöryhmän puheenjohtaja. Ja hän on henkilökohtaisesti mukana tekemässä parlamentista avoimempaa paikkaa. Pyydän kovasti anteeksi Dimitrios, että keskeytä sinua. Haluan vain pyytää anteeksi kaikille siitä, että tämä tekstitysjärjestelmä ei toimi kunnolla. Tämä puheen tekstitysjärjestelmä ei toimi kunnolla ja pyrimme saamaan sen toimimaan. Thank you, Chair. Dear Mr. President Vardagastanis, dear members of the intergroup of the European Parliament. Kiitoksia. että Herät ja naiset, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät parlamentin työntekijät, hyvät vierailijat. Minulla on ilo olla täällä tänään luonnanne ja osallistua neljänteen eurooppalaisen vammaisparlamenttiin. Komission antaman tiedon mukaan yksi kuudesta eurooppalaisesta on vammainen vai kevyestä vakavasti vammautuneeseen. Tämä on noin kolme miljoonaa ihmistä. Kolmas joulukuuta oli kansainvälinen vammaisten päivä. Tuona päivänä on tarkoitus edistää ymmärtämystä vammaisuudesta ja lisätä tukea heidän hyvinvoinnilleen ja arvolleen Tänä vuonna Euroopan unionissa me järjestimme tiedotustilaisuuden henkilökunnalle, jotka huolehtivat vammaisesta perheenjäsenestä tai pitkäaikaissairaasta perheenjäsenestä Euroopan parlamentissa. Erityisesti korkean tason työryhmä, joka käsittelee tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, johon minä kuulun, on sitoutunut siihen, että instituutioista tulee äh, täysin esteettömiä kaikille. 2006 jo parlamentin puhemiehistö hyväksyi periaatteet äh, tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi äh, ja yksi pää prioriteetti oli vammaisten työllistäminen ja integroiminen. Nyt puhemiehistö on hyväksynyt toisen monivuotisen äh, toimintasuunnitelman, ähm, joka kattaa vuodet 2014-2019. Äh, Tämä toimintasuunnitelman tarkoituksena on saada todellista aikaan äh, liittyen tasa-arvoon ja osallistamiseen. Siinä on neljä päätavoitetta. Kehittää instituution kulttuuria, vammaiskulttuuria, ryhtyä toimiin, jotta voidaan lisätä vammaisten työllistymistä, auttaa heidän mm, integroitumistaan työpaikalle ja edistää työpaikan esteettömyyttä. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, että Euroopan parlamentti on tähän mennessä ainoa Euroopan toimielin, jolla on myöntäinen suunnitelma sopimustyöntekijöille, jotka ovat vammaisia viime vuonna 11 henkilökunnan jäsentä rekrytoitiin tämän suunnitelman puitteissa. Me asetamme prioriteettiasemaan myös sellaiset kysymykset kuin työ- ja perheelämän yhteensovistaminen, arvokkuus työpaikalla ja meillä on myös ähm, työpaikkakiusaamista vastustava toimintasuunnitelma. Vain tällä tavoin voidaan varmistaa äh, osallistaminen kaikkialla. Äh, kiitoksia oikein paljon. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jak widać ogromna praca została. Paljon kiitoksia. Näemme, että paljon on tehty ja olen varma, että Euroopan parlamentti on ollut ja se pysyy hyvänä esimerkkinä seurata. Ja nyt puheenvuoro on Gisto Paterille, joka on talous- ja sosiaalikomitean jäsen, ja hän on tehnyt raportin siitä, miten vammaisten oikeudet toteutuvat käytännössä Euroopan parlamentin vaaleissa. Krzysztof, puheenvuoro on sinun. Uh, ladies and gentlemen, it was of course not easy task to cut suddenly 50% of my intervention, but I have... Eh, eh, toivottavasti onnistun tiivistämään viestiäni tänään. Varmasti on selvää kaikille teillä täällä, että vammaisten monien oikeuksien joukossa äänioikeus on teoreettinen oikeus ja käytännön oikeus – minä valmistelen talous- ja sosiaalikomitean raportteja, joka käsittelee vammaisten todellisia oikeuksia äänestää Euroopan vaaleissa. Tarkoituksemme on esittää parin kuukauden kuluttua erittäin yksinkohtainen analyysi siitä, miten tämä toteutuu todellisuudessa. Jos haluatte auttaa meitä, jos teillä on dataa tai haluatte kerätä dataa, tietoa omista järjestöistänne omasta maassa, Täyttäkää se vihreä kortti, joka on tässä salin ulkopuolella. Täyttäkää se ja jättäkää se laatikkoon. Me työskentelemme Euroopan vaalien parissa. Me uskomme, että pyrkimyksellä muuttaa säädöksiä EU-tasolla nämä muutokset tulevat vaikuttamaan vaalien toteuttamiseen paikallistasolla. Uskon, että kun tämä raportti on valmis, poliitikot saavat tietoa, jonka avulla he voivat ryhtyä tehokkaisiin toimiin. Sen jälkeen ei ole enää mitään tekosyitä jäljellä. On totta, että kaikki EU-vaalien lainsäädännön muuttaminen vaativat jäsenvaltioiden yksimielisen päätöksen. Mutta totta on myöskin, että mitään ei tapahdu ennen kuin komissio tekee muodollisen ehdotuksen ja parlamentti tekee ehdotuksen. Hyvät parlamentin jäsenet, teidän tehtävä on tehdä aloitteita. Ennen kuin tämä raportti on valmis, haluaisin kuitenkin jo painottaa, että jokaisella vammaisella täytyisi olla täydet oikeudet äänestää. Näin ei ole nyt, ja kaikkien maiden täytyy parantaa. On maita, jossa jotkut ryhmät automaattisesti suljetaan pois päätöksenteosta. Saman seurauksena monet ihmiset eivät voi käyttää oikeuttaan äänestää heidän arvojaan ei suojella. Tämä on totta se, seitsemässä jäsenmaassa ja sitten seitsemässä muussa jäsenmaassa tuomioistuin voi evätä äänioikeuden yksilö sen arvion jälkeen. Ja sitten on jäsenmaita, jossa äänioikeutta ei voi viedä yksilösti. Mutta vaikka ihmisellä olisi oikeuden näkökulmasta oikeudet äänestää. On kuitenkin paljon esteitä, joiden vuoksi miljoonat ihmiset eivät voi käytännössä äänestää. Mainitsen vain muutaman esteen. Monissa jäsenvaltioissa ei ole ketään, joka tarjoisi tietoa vaaleista ja vammaisille. Miljoon, on, miljoonille ihmisille äänestyspaikat ovat haaste. Äänestyspaikalla ei tarjota apua, liikuntarajoitteilla on vaikeuksia päästä äänestämään. Ja sitten äänestyspaikkojen sisällä on paljon esteitä. Monissa maissa on lakeja, jotka kovasti rajoittavat sitä, kuinka paljon apua esimerkiksi henkilökohtainen avustaja voi tarjota äänestäjille. Ja sitten avus, vaalipaikalla toimivat avustajat eivät voi aina täyttää, auttaa kunnolla sitten on ihmisiä, jotka eivät voi lähteä kotoaan. Ja käytännössä heillä ei ole mahdollisuutta äänestää monissa jäsenmaissa. Ja sitten on paljon ongelmia, jotka liittyvät äänestyslappuihin, papereihin. Puhun niistä raporteissani lisää. Meidän täytyy tarjota täydet, täysi äänioikeus kaikille eurooppalaisille. Ja nyt on aika sanoa, että määräykset, jotka kieltävät ihmiseltä äänioikeuden, vammaisuuden tai mielenterveysongelmien vuoksi, nämä lait on kum, kumottava. Ja kaikkien ihmisten, myös niiden, joilla ei ole mahdollisuutta tulla äänestyspaikalle, heillä, heillä täytyy olla mahdollisuus äänestää. Täytyy olla teknisiä mahdollisuuksia kaikille vammaisille äänestää ja vaalisalaisuuden täytyy toteutua ja ihmisarvon täytyy toteutua. Nykysäännökset vievät mahdollisuuden miljoonilta eurooppalaisilta. Tilanteen täytyy muuttua ja meillä on vielä aikaa toimia ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja. Kiitos. Dziękuję bardzo Krzysztofie. To bardzo ważne sprawozdanie, które daje nam wiele wskazówek. Kiitoksia. Kiitos myös siitä raportista, jota te valmistelette. Se on, tulee olemaan täynnä tietoa ja toimintamahdollisuuksia. Nyt pyydän, että Maureen Piggott johtaa kokousta tästä eteenpäin. Um, it's my great pleasure to invite our next... Kiitoksia oikein paljon. Uh, minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi seuraava puhujamme, uh, Pat Cock, joka on EDFn varapuheenjohtaja. Ole hyvä. Pat, Pat Clark. Hyvää huomenta kaikille ja kiitoksia siitä, että sain kutsun tulla paikalle. Keskustelemme jotain vaikeista asioista ja toivon mukaan teen tälle asialle kunniaa sen ajan aikana, joka minulla on käytössäni. IDF-manifesti Eurooppa-vaaleja 2019 silmällä pitäen on aiheenani. Niin tänä vuonna EDF juhlii myöskin 20 vuosipäiväänsä. Ja neljännessä Euroopan vammaisten parlamentissa on eri jäseniä Euroopan vammaisliikkeestä. Silloin kun ehdotamme manifestin hyväksymistä Euroopan vaaleja silmällä pitäen 2019, sitä ennen sanoisin, että manifestissa vaaditaan sitä, että on täysin esteettömät ja kaikki mukaan ottavat Euroopan vaaleet ja kaikki EUn johtajia vaaditaan ottamaan huomioon vammaisten oikeudet ja se, että heillä on oikeus olla vaaleissa sekä ehdolla että äänestämässä ja tämä edellyttää seuraavia toimia. Haluamme varmistaa, että vammaiset henkilöt saavat oikeuden äänestää, heillä on oikeus olla ehdokkaana vaaleissa artikan 29 mukaisesti vammaisten oikeuksien yleissopimuksessa. Nykyisen, nykyinen lainsäädäntö, joka koskee syyntakeisuutta, eli tämä liittyy artikla 21 YK yleissopimuksessa Tämän lisäksi me varmistaa, että äänestyspaikat ovat esteettömiä ja äänestysmenettelyt ovat sellaisia, että vammaista helppo niitä ymmärtää ja käyttää. Käytännössä me varmistaa, että vaalikampanja vaalikampanjan liittyvä materiaali ja poliittiset keskustelut ja poliittisten puolueiden ohjelmat ja verkkosivut ovat esteettömiä. Haluamme myöskin varmistaa, että kunnollista tiedonkeruuta tehdään poliittisesta osallistumisesta, silloin kun on kyse vammaisten osallistumisesta. Tieto täytyy kerätä ja analysoida asianmukaisesti. Toinen vaatimus manifestissa on kaiken kattava eurooppalainen vammaisstrategia, joka pitäisi laatia. Hienoa oli, on, että puhemies Tajani tähän sitoutui aiemmin. Toimme, että kaikki poliittiset johtajat hyväksyvät eurooppalaisen vammaisstrategian 2000 2030 vuoteen saakka kaikki tämä YK on yleissopimuksen valossa, mutta budjettivaro täytyy olla sen täytäntöönpanon. Eurooppa 2020 strategia ja sen seuranta täytyy myöskin varmistaa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon EU-ssa YK on vammaisten oikeuksien työryhmän huomiot. Ja tämä koskee kaikkia EUn instituutioita, elimiä ja laitoksia. Kaiken täytyy ottaa huomioon tämä YK tekemä työ jotta saadaan uusi vammaisten oikeuksien agenda 2020-2030 vuosille. Siinä pitäisi olla mukana vuon se, että 2021 oli seuraava, seuraava Euroopan vammaisten vuosi. Samalla juhlitaan CRDPn vuosipäivää. YK on yleissopimuksen vuosipäivää. Haluamme varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet ja syrjimättömyyden. Haluamme varmistaa ja turvata kunnollisen budjetin esimerkiksi kohesiopolitiikkaa varten seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Me pitää yllä kumppanuusperiaatetta ja toimintakäytänteitä, jotka liittyvät kumppanuuteen EUn rakennerahastopuolellakin. Haluamme varmistaa rakentavan ja mielekkään vammaisten osallistumisen eri järjestöjen osallistumisen EUn varojen käytöstä, kun on kyse tulevassa budjetissa. Haluamme varmistaa, että EUn sosiaalisten oikeuksien peruskirja, jossa mainitaan muun muassa vammaisten asumismahdollisuudet, että pistetään kunnolla täytäntöön. Haluamme myöskin kunnollisen täytäntöönpanon silloin, kun on kyse vammaisten oikeuksista ja eri järjestöjen toiminnasta, kun on kyse Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista sen toteuttamiseen täytyy saada vammaiset mukaan ja kaikki muinkin otteisiin. Haluamme myöskin luoda sosiaalisen suojelun minimitason kaikille henkilöille, jotka ovat vammaisia myöskin heidän perheen. Lisäksi täytyy varmistaa ihmisarvoiset ja kunnolliset asumisolosuhteet. Lisäksi täytyy vammaisten työllisyys ottaa mukaan kaikkiin politiikkoihin ja lainsäädäntöön ja pyrkii parantamaan vammaisten työllisyyttä Euroopassa. Haluamme myöskin varmistaa, että kaikki vammaiset henkilöt voivat nauttia oikeuksistaan osallistavan koulutukseen, tai kaikkien täytyy päästä mukaan koulutukseen, ja vammaisia henkilöitä ei saa erottaa muista ihmisistä laittamaan näitä laitoksiin. Lisäksi vaadimme, että olisi eurooppalaisilla poliittisilla johtajilla halua hyväksyä ja pistää täytön eurooppalainen esteettömyyslaki. Marrakeshin sopimus täytyy pistää kunnolla täytäntöön Euroopan unionissa yhteistyössä kumppanimaiden kanssa. Haluamme myöskin pidättäytyä siltä, että kirjoista, kirjoista taikka vammaiset tarvitsevat muusta materiaalista olisi liian kallista. Lisäksi täytyy pistää täytäntöön ja hyväksyä sellaista politiikkaa, joka varmistaa se, että nykyinen ja tuleva teknologinen kehitys johtaa siihen, että kukaan ei jää jälkijunan takamuista jälkeen. Täytyy varmistaa, että vammaiset henkilöt pystyvät käyttämään ja tasavertaisesti nauttimaan näistä uusista mahdollisuuksista siinä, missä kaikki muutkin. Lisäksi vammaisten eh, eh, itsenäistä asumista täytyy tukea ja myöskin kaikkia muita heidän oikeuksien Matkustajien oikeudet, eu lainsäädäntöjen suhteessa täytyy varmistaa niin, että vammaiset matkustajat myöskin pystyvät vapaasti liikkumaan yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Ihmisoikeuksien Eurooppa sitten. Vaadimme, että Euroopan poliittiset johtajat omaksuvat EUn horisontaalisen tasavertaisuutta koskevan tasaverta koskevan lainsäädännön Täytyy varmistaa myöskin, että naisten ja oikeuksien ja tyttöjen oikeudet otetaan huomioon myöskin vammaisten sellaisten silloin, kun lainsäädäntö toimii ryhdytään sukupuolten tasaveron varmistamiseksi. Ja Istanbulin yleissopimus täytyy pistää täytäntöön, sillä estetään naisiin kohdistuvaa kotiväkevaltaa mukaan luettuna sitä, että ihmisiä pakkosteriloidaan. Minä suosittelen, että parlamentti omaksuu tämän yleissopimuksen täysimittaisesti. Thank you, Pat. Kiitos, Pat. Meillä on kaikilla mahdollisuus yhdessä hyväksyä vaaliohjelmamme, kun olemme kuulleet puhujia. Ja nyt meillä on suuri ilo pyytää ensimmäinen puhuja. Hän, puhu, hän on Pirkko Mahlamäki Suomen vammaisfoorumista. Pirkolla on kaksi minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät kollegat suomen vammaisfoorumin puolesta haluamme osoittaa sanamme euroopan poliittisille johtajille ja vammaisliikkeelle että me yhdessä varmistamme sen että vammaiset henkilöt voivat täysimääräisesti nauttia äänioikeudesta ja oikeudesta asettua ehdokkaaksi euroopan parlamentin vaaleissa. nämä ovat ensimmäiset eurooppa vaalit sen jälkeen kun Euroopan unioni liittyi YK vammaisyleissopimukseen. Siis historiallinen tilaisuus mahdollistaa täysi osallisuus ja osallistuminen vammaisille EU-kansalaisille yhdenvertaisesti muiden kanssa, kuten vammaisyleissopimuksen 29. artikla edellyttää. Muutoksia tarvitaan erityisesti, jotta jäsenmaissa lainsäädäntöä saataisiin tarkemmin vammaisyleissopimuksen 12 artiklan sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentin numero yksi kanssa yhdenmukaisiksi. Äänestyspaikkojen estettömyys laajassa merkityksessä eri tavoin vammaisille henkilöille on turvattava, samoin kuin se, että äänestämisen prosessi on esteetön ja äänestäjien helposti ymmärrettävä esteettömyys koskee myös vaalikampanjaa vaalitilaisuuksia vaalimateriaaleja väittelyjä verkkosivustoja. kaiken vaaliin liittyvän tulee olla esteetöntä ja inklusiivista. tulee varmistaa että kaikki vammaiset henkilöt mukaan lukien laitoksissa asuvat voivat käyttää äänioikeuttaan itsenäisesti. Tänään itsenäisen Suomen syntymäpäivänä ja muistan, että maani naiset saivat täyden äänioikeuden jo 111 vuotta sitten. Haluamme korostaa nuorison merkitystä. Myös nuorten voi, tulee voida osallistua päätöksentekoon. Kiitoksia. Thank you very much, Pirkko. Our next speaker is Thorkild Olesen from the Disabled... Ja nyt Tanskan vammaisjärjestön edustaja. Is it on now? Yes. Thank you very much, uh, Mr. Speaker. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia teille, teidän järjestöille on, ei ole helppoa saada kaikkia kokoon. Ja haluan myöskin tunnustaa Euroopan parlamentin puheenjohtaja, että siitä on järjestetty, kun pyritään järjestämään Euroopan vaali 2019 esteettömyys. Vaalien esteettömyys on jotain, jossa Tanskassa täytyy saada parannuksia, vaikka menee vähän paremmin. Me toivomme, että me voimme itse lukea materiaalin ja jota puolet valmistavat. Me haluamme, että voimme ottaa osaa julkiseen keskusteluun, esimerkiksi TV-lähetyksiin. Niistä saattaa puuttua esimerkiksi viittoma, tulkkaus tai sitten tekstitys. Me tarvitsemme tätä, jotta voimme seurata poliittista prosessia ja osallistua sitä kautta. Ja haluaisin keskittyä siihen, että tarvitaan myöskin, että vammaiset voivat osallistua vaalitapahtumiin ja tulla valituiksi. Tanskassa on tapahtunut trendi, että jossakin kunnissa kunnallisvaaleissa on yritetty estää vammaisten asettumista ehdokkaaksi. Tätä me emme voi hyväksyä. Riippumatta missä asuu, mitkä ovat tulot, jokaisen täytyy kyetä osallistumaan kunnallisvaaleihin ihan mitä kaikkeen. Ja, ja haluan suositella sitä julkilausumaa, jossa me kaikki vaadimme, että 2019 vaaleissa on paljon vammaisia ehdokkaina, että heitä tulee paljon valituksi. Kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia puheenvuorosta, Torkeld. Ja kiitos, että pysyit puheajassa. Ja seuraava, Maria Lepas Hän on Espanjan vammaisjärjestön jäsen. Maria. Señoras y señores diputados. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät yhteiskunnallisten ja vammaisjärjestöjen edustajat. Minä olen Maria Pino, olen 51-vuotias, tulen Castilla-La Manchasta, Espanjasta. minun siskoni veivät minut oikeuden eteen. Varmistettiin, että minut tunnistettiin vammaiseksi, minut sitten siirrettiin syrjään, jätettiin täysin yksin, minut, minulle ei kerrottu mitä tapahtuu. Minä kar- pakkasin, lähdin pois, itkin, äh, minun tunsin itseni täysin voimattomaksi. Silloin joku äh, soitti eräseen järjestöön ja äh, kävin kurssin oikeuksistani ja silloin näin, mitä minulle tapahtui. Viime viikolla lähetin edunvalvojalleni kirjeen ja pyysin, että tuomio uudelleen arvioitaisiin ja kuultaisiin myös lääkäriä. Minä haluan siis edunvalvojan, mutta haluan myös oikeuden osallistua vaaleihin. Minä tarvitsen apua, mutta kun äh, elin äh, vanhempieni kanssa saatoin käydä äänestämässä silloin kun halusin, miksen minä nyt voi käydä äänestämässä? Hyvät naiset ja herrat, haluaisin äh, ja parlamentin jäsenet, haluaisin tässä kertoa, että olen työryhmässä mukana, joka edistää täyttä osallistumista ja olen tällaisessa järjestössä Espanjassa jäsenenä. On tärkeää, että meillä kuullaan. Me olemme kansalaisia, kuten tekin. Emme me ole mitään omituisia eläimiä. Ja meillä on älyllisiä kykyjä, oma kehitystasomme. On satoja tuhansia ihmisiä Espanjassa, jotka eivät saa äänestää, koska tuomioistuin on niin päättynyt. Monella heistä on älyllinen kehitysvamma. Äh, täysi osallistuminen on tärkeää. Meidän on äh, edustettava näitä ihmisiä. Me taistelemme Espanjassa sen puolesta, että tilanne muuttuu. Marraskuussa Espanjan parlamentti yksimielisesti päätti, että vaalilainsäädäntöä muutetaan niin, että varmistetaan, että vaali oikeus vaalilainsäädännön äh, mukaan myös vammaiset saavat äänestää. Nyt vihdoin äh, siis äh, tässä suhteessa myös vammaisyleissopimusta pannaan Espanjassa täytäntöön. Tässä on kyse meidän osallistumisestamme poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ja tämän muutoksen tulisi myös pian tapahtua, ettei sitten jälleen järjestetä vaaleja, joihin me emme voi osallistua. Mutta vaikka tämän onnistuisimmekin saavuttamaan, niin hallitusten täytyy myös varmistaa, että meillä on samat edellytykset kuin muilla kansalaisilla. Ja vaalimenettelyt ja tiedot vaaleista eivät ole ähm, esteettömiä sellaisille ihmisille, joilla on ymmärtämisen vaikeuksia että ymmärretään esimerkiksi poliittiset vaaliohjelmat, tieto siitä, miten äänestää, ihan perustavanlaatuiset tiedot parlamentaarisesta järjestelmästä eivät ole saatavilla ja tämä kaikki vaikeuttaa elämäämme. Kiitoksia. Thank, thank you very much, Maria. Paljon kiitoksia, Maria. Ja nyt seuraava puhua Marcel EFHCRstä, Euroopan kuulorajoitteisten järjestöstä. Marcel, puheenvuoro on sinun. Äh, Kiitoksia paljon. Kiitos siitä, että voin puhua Euroopan parlamentissa eurooppaisesta vapaudesta ja toimintamahdollisuuksista. Kiitos siitä, että sain olla täällä tänään. Nyt pyydän kuitenkin, että parlamentti kiireisesti ryhtyisi varmistamaan sen, että vammaisten oikeudet toteutuvat muuttamaan laki tässä suhteessa. Tänä päivänä tämä on erittäin tärkeä asia ja myöskin esteettömyys sekä vammaisten, kuuluvammaisten ja muidenkin vammaisten esteetön pääsy palveluihin on varmistettava. Ja esimerkiksi tuo tekstisytys tuolla ruudussa on tärkeä monille. Euroopan unionissa on yli kaksi miljoonaa kuuluvaa maista ja miljoonia Euroopan kansalaisia, jotka eh, eivät voi täysin demokraattisesti harjoittaa oikeuksiaan ja esimerkiksi äänestää. Olipa sitten valtakunnallisesta tai paikallisesta, saatika sitten Euroopan parlamentin vaaleista, kun on kyse ihmisten, myöskin vammaisten, mukaan kuulovammaisten, täytyy voida äänestää. Tiedotus vammaisille täytyy varmistaa riittäväksi ja myöskin muuten varmistaa heidän osallistumismahdollisuutensa. Poliittisten puolueiden täytyy tulevien vaalien yhteydessä varmistaa, että esteettömyys toteutuu ja vanhemmat, vammaiset voivat täysmykäisesti olla mukana. Tulkkeja ja esimerkiksi viittomakielen tulkkeja tarvitaan enemmän ja heidän palvelunsa tarjontaa täytyy parantaa ja pääsyä näihin palveluihin. Ja kaikki televisio-ohjelmat ja vaaliohjelmat täytyy lähettää niin, että mukana on alatekstitys vammaisia varten. Ja yleensä radio toiminnan kautta täytyy varmistaa myöskin vammaisille esteetön tiedon saanti. Kaikki poliittiset ehdokkaat kaikista poliittisista puolueista, vasemmistosta, oikeistosta ja keskustasta, toivon mukaan varmistavat, että heidän tarjoamansa tieto on kaikille saatavilla esteetöntä tiedon saantia täytyy parantaa. Lisäksi Täytyy varmistaa muutenkin, että järjestöjen osallistuminen on esteetöntä ja poliittisten ehdokkaiden täytyy myöskin. Anteeksi Marcel, valitettavasti joudun keskeyttämään sinut. Pyydän sinua lopettamaan puheenvuorosi niin nopeasti kuin mahdollista. Ik ben, ben, ik ben bijna klaar. Olin melkein puhunut jo loppuun. Ja kun on kyse poliittisista ehdokkaista ja vaaliväittelyistä, kaikki taiset vaaliohjelma täytyy tekstittää. Ja Euroopan vaalien yhteydessä äänestyspaikkojen täytyy olla esteettömiä niin, että ihmiset, vammaiset ihmiset voivat mennä äänestämään esteettä. Ja myöskin vaalivalvojen toimitsijoiden täytyy voida kommunikoida vammaisten ihmisten kanssa. Minä vetän sen puolesta, että vaalit ovat tasavertaiset ja kaikilla on yhteinen mahdollisuus äänestää tällä vammaisella. Kiitos Marcel. Give the floor to the... Ja nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle parlamentin jäsenelle Mirjan Daalille Maltalta. Chair, friends, colleagues, I have to be very... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, ystävät, minun on oltava rehellinen. Minulle on suuri kunnia olla täällä tänään e, niin, että voin kertoa teille, miksi mielestäni vammaisilla pitää olla keskeinen rooli e, julkisessa ja poliittisessa elämässä. Minun mielestäni tämä on asia, joka kyllä liittyy äänestämiseen, mutta se menee myös paljon pidemmälle kuin vain äänestäminen. Tässä ei ole kyse pelkästään esteettömyydestä. Tässä ei ole kyse siitä, että kukaan tekee mitään eh, toiselle, vaan tässä on kyse eh, tasa-arvosta. Minä teen läheistä yhteistyötä vammaisten ja heidän järjestöjensä kanssa sekä EU:ssa että kotimaassani Maltalla. Ja yksi asia käy selvästi ilmi. Vammaiset haluavat tasa-arvoisuutta ja heidän oikeutensa on vaatia tasa-arvoisuutta. Ihan sama, keitä me olemme ja missä me olemme. Ja näen, että joukossa on ihmisiä, jotka haluavat saada aikaan muutosta. Emme me sulje toisiamme pois, me täydennämme toisiamme, eikä kukaan voi määritellä oikeita toimia vammaisille, jos te ette niitä toimia määrittele. Joten minun viestini on voimannuttava viesti. On poliitikkoja, jotka haluavat varmistaa, että teidän äänenne kuuluu selvästi eikä kyse ole pelkästään äänestämisestä. Se ei mielestäni täytä määritelmää siitä, että vammaiset osallistuisivat täysin julkiseen ja poliittiseen elämään. Minä haluan nähdä vammaisia ehdokkaita äänestyslistoillamme kunnallistasolla, aluetasolla, kansallisella tasolla ja Euroopan parlamentin vaaleissa. Jos meidän parlamenttien pitäisi todella edustaa yhteiskuntaa, niin silloin niiden täytyy kuvastaa koko yhteiskuntaa. Tämä äh, tarkoittaa myös äh, vammaisia. Äh, ja lopuksi halusin sanoa, minä todella kannatan tätä, ei mitään ähm, puolestamme ilman meitä. Tämä ei ole pelkästään mikään virke, vaan tällä varmistetaan esteettömyys ja poliittinen osallistuvuus. Se on tapa, jolla saadaan vammaiset myös politiikan pöydän ääreen, tehdään yhteistyötä mahdollistetaan kaikille se, että he voivat saada aikaa muutosta. Jos haluamme saada aikaa muutosta, niin meidän täytyy äh, voimannuttaa vammaiset ja antaa kaikille mahdollisuus olla uusi ääni politiikassa, joka saa muutosta aikaan. Kiitoksia ja hedelmällisiä keskusteluja toivotan kaikille. Ja nyt Pyydän Pascal Riibiä puhumaan. Hän on Ranskan vammaisneuvoston jäsen. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Me haluamme äänestää niin kuin kaikki. Äänioikeus on kansalaisuuden olennainen piirre. Se ei ole mikään etuoikeus, joka pitäisi varata vain joillekin. Siitä huolimatta Vammaisten poliittisen osallistumisen esteet ovat lukuisat Ranskassa. Monet tekijät rajoittavat vammaisten osallistumista. Tiedon saatavuus, ohjelmien saavutettavuus, vaalikampanjan saavutettavuus, äänestyspisteiden saavutettavuus. Sitten on henkilöt, jotka koskee huoltajuus, sieltä huoltaja voi vielä äänestysoikeuden, ja tämä rikkoo YK vammaissopimusta. Nämä todella estävät inkluusiota ja osallistumista. Siksi me käännymme Euroopan parlamenttiin puoleen ajatellen seuraavia Euroopan vaaleja. Vammaisten on saatava äänioikeus, ja meillä on seuraavat suositukset ensinnäkin lisätkää vaalikampanjoiden esteettömyyttä, jotta ne ovat aidosti esteettömiä. helpoja lukea, ymmärtää, ää, tekstitys ja viittoma mukaan lukijoon. Ja täytyy pitää huolta, että äänestyspaikkojen täytyy olla täysin esteettömiä ja est- e- ehdokkaille pitäisi antaa ehdokkaiden kampanjan rahoituksen pitäisi olla suhteessa kampanjoiden esteettömyyteen. Sitten täytyy vammaisten naisten osallistumista vaalikampanjoihin pitää rohkaista heidän osallistumista vaalika- poliittiseen elämään sekä äänestäjinä että ehdokkaina paikallisvaaleissa, EU-vaaleissa, kansallisissa vaaleissa. Nämä suositukset mahdollistavat sen, että YK vammaissopimuksen artikla 29 toteutuu todellisuudessa, sillä siinä puhutaan teho, aidosta vaali, oikeudesta äänestää me laskemme Euroopan parlamentin varaan, että he tukisivat näitä oikeuksia. Thank you, Pas- Thank you very much, Pascal. Paljon kiitoksia, Pascal. Ja seuraava puhon on Dani Canal EUDYstä, Euroopan nuorten kuurojen unionista. Hello everyone. Hei kaikille. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään. Haluaisin puhua sen puolesta, että vammaiset ihmiset voisivat esteettömästi päästä äänestämään. Ei pidä unohtaa, että tiedotus on tärkeä asia, mikäli haluaa äänestää. Mikäli ihminen on kuuro tai käyttää viittomakieltä, hän usein jää syrjään. Kun katsomme maailmaa, on tärkeää, että Yleissopimuksessa todetaan, että meillä täytyy varmistaa esteetön pääsy niille, jotka ovat kuureita käyttävät viittamakieltä. Meidän täytyy tarttua ajatukseen universaalista maailmallisesta viittamakielestä, että kaikki ovat mukana äänestämässä. Siellä voisi olla esimerkiksi koulutusta viittamakielellä, universaalilla viittamakielellä. Esteettömyys täytyy, tarvita, täytyy taata viittomakielenkin kohdalla. Ja tarvitaan myöskin tiedonvälitystä. Tällä hetkellä meillä ei ole oikeus äänestää, koska kielen tulkkeja ei ole käytettävissä, joten nuoret ihmiset, jotka haluavat olla mukana politiikassa ja ovat lisäksi vammaisia, heitä syrjitään kahdella tapaa kaksinkertaisesti. Meidän täytyy tarvita, tarjota vammaisille oikeus äänestää. Me olemme Euroopan kansalaisia. Meille täytyy antaa tasavertaiset mahdollisuudet osallistua äänestysprosessiin. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Dani. Ja viimeinen puhuja minun listalla on Giulio Nardone ja sitten vaihdamme puheenjohtaja Giulio Nardone Italian vammaisfoorumista. Signor Presidente. Hyvä puheenjohtaja. Allekirjoittaneet italialaisen vammaisfoorumin jäsenet äh, ovat myös äh, tavoitteenaan, että kaikki voivat äänestää täysin itsenäisesti ottaneet huomioon YK yleissopimuksen äh, yhdeksän artiklan, joka määrittelee äh, oikeuden kaikille päästä julkisiin eh, tila, tiloihin ja rakennuksiin, samoin kuin internettiin tasa-arvaisesti. Ja olemme todenneet, että nykyinen äh, kansainvälinen esteettömyyden merkki on pyörätuoli, Kuitenkin päivittäinen kokemus on se, että tämä kuva vahvistaa vääristynyttä kuvaa siitä, että sinne, minne vapaasti voidaan mm, liikkua pyörätuolilla, on saavutettu esteettömyys kaikille. On myös todistettu, että tämä vääristynyt kuva on hyvin laajalle levinnyt virkamiesten keskuudessa, suunnittelijoiden keskuudessa samoin kuin tiedotusvälineissä. Ja toteamme, että silloinkin kun rakennuksista poistetaan fyysiset esteet, niin melkein aina unohdetaan ottaa käyttään merkintöjä, jotka auttavat aistivammaisten liikkumista ja lisäävät heidän turvallisuuttaan. Kun kaikki tämä otetaan huomioon, niin tämän vetomuksen allekirjoittajat pyytäisivät, että Euroopan vaadaismaisfoorumi edistäisi sitä, että nykyiseen esteettömyys merkkiin lisättäisiin graafisia merkkejä, jotka huom- ottaisivat huomioon myös muut ongelmat, sellaisetkin, jotka eivät kuulu vammaisuuden käsitteeseen. Näitä ei voi saa unohtaa, jos halutaan saavuttaa esteettömyys kaikille. Näin on toiminut esimerkiksi Italian valtion rautalitiet. Se on suunnitellut symbolin, jonka esittelemme tämän tapahtuman puheenjohtajistolle mahdollisena esimerkkinä ratkaisusta. Kiitoksia. Thank you very much, Julia, and thank you for your very... Paljon kiitoksia, Julia, ja kiitos kiinnostavasta ehdotuksesta. Kiitän tämän ensimmäisen istunnon puhujia. Kiitos, että yrititte pysyä aikarajassa. Ja minulla on ilo antaa puheenjohtavuus Adam Kosalle, joka varmasti pitää ajan kulusta paremmin huolta. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Teit erinomaista työtä puheenjohtajana. Pyydän anteeksi ja etukäteen. Meidän täytyy todellakin pysyä aikarajoissa, joten ystävällisesti pyydän teitä, että seuratkaa ajan kulkoa Te näette edessänne ruudun pöydällä. Ja siinä näette, kuinka paljon aikaa on jäljellä. Pitäkää vaarin ajan kulosta. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni Brando Benifelle, joka on myös parlamentin jäsen. Oggi in questa straordinaria occasione sono davvero felice di essere qui. Tänään olen todella iloinen voidessani olla täällä tänään. Me osoitamme, että Euroopan unioni, eh, jonne kaikki mahtuvat, on unioni, jossa kaikki voivat paremmin. Me olemme no, hyvällä tiellä Euroopan unionissa, mutta vieläkään emme ole taanneet vammaisille heidän oikeuksiensa suojaa. Emme ole luoneet esteettömiä osallistavia yhteiskuntia. Tästä ovat muistuttaneet edeltävätkin puhujat. Me voimme ja pystymme tekemään enemmän. Meidän täytyy puolustaa eurooppalaista esteettömyysasetusta, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt. Meidän täytyy ryhtyä neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa. Me emme tule hyväksymään, emmekä saa saa hyväksyä sitä, että kaikkien oikeuksia leikataan, jotta muutamat voisivat voittaa. Erittäin tärkeää on myös mahdollisuus osallistua vaaleihin, koska vammaisten poliittinen syrjäyttäminen on rikosdemokratia vastaan. Kiitoksia, että kaikki ovat täällä tänään. Teidän energianne ja innostumisenne pyrkimyksenne auttaa meitä lainsäätäjinä. Kiitoksia EDFllä, kiitoksia kollegoille, kiitoksia kaikille järjestöille, jotka ovat paikalle. Erityisesti äh, haluaisin äh, tervehtiä italialaisia äh, me täällä vahvistamme mottoamme Nothing about us without us. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Paljon kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Anna Hildingsonille. Missä sinä olet? Siellä. Pyydän. Hei. Hei. Vuonna 1989 kehitysvammaiset äänioikeuden Ruotsissa ja meistä tuli oikeita kansalaisia. Niinhän se on. Ei saa olla kahden luokan kansalaisia yhdessä maassa. Sellaisia, jotka saavat äänestää ja sellaisia, jotka eivät saa äänestää vammaisuuden toimintarajoitteisuuden vuoksi. Mutta eihän se riitä, että äänioikeus on vain paperilla – se on ensimmäinen askel. Vuonna 1989 seuraavassa vaaleissa lähes kukaan kehitysvammainen ei vielä äänestänyt. Mutta sitten tuli vaatimuksia poliittisille puolueille ja, ja viranomaisille vaatimuksia, että heidän täytyy antaa tietoa kielellä. Ja kun selkokielistä tietoa rupesi tulemaan, myös kehitysvammaiset alkavat äänestää on erittäin tärkeää vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. 2014 me kehitysvammaiset panostivat ja, ja saimme selkokielellä tietoa siitä, miten yhteiskunta toimii. Ja 80 prosenttia, jotka ovat saaneet koulutusta vaaleista, ovat myös äänestäneet. Tieto on valtaa. Ja Toivon, että keneltäkään eurooppalaiselta ei viedä oikeutta äänestää. Tämähän on ihmisoikeus. Muistakaa, että äänioikeus ja esteettömyys kulkevat käsi kädessä. Niinhän se on. Että se, tämä on hyväksi kaikille. Kiitos. Köszönöm szépen, és... Paljon kiitoksia. Ja kiitos, että pidit myös aikarajoista kiinni. Ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni, parlamentin jäsenelle Slovakiasta, Jana Zitnanskalle. Ole hyvä. Ďakujem veľmi pekne, milé dámy, stení páni. Je... Kiitoksia, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään – teidän edessänne Slovakian valtuuskunnan nimissä haluan tervehtiä teitä kaikkia, kaikkia ystäviä, jotka ovat tulleet kokoukseen mukaan. On hienoa, että paikalla myöskin kunnallistason paikallisvaltuutettuja. On tärkeää, että ihmiset, joilla on terveydellisiä vammoja tai haittoja, myöskin ovat mukana politiikassa. Tämä on tärkeää, kun taistellaan vammaisten, heidän perheetensä, lastensa tai ystäviensä, ystävien oikeuksien puolesta. Ja tärkeää on olla läsnä, olla mukana politiikassa ja vaikuttamassa. Tänä päivänä on edelleenkin esteitä, ei pelkästään siinä, mikäli haluaa osallistua vaaleihin ehdokkaana, vaan muitakin esteitä on olemassa. Euroopassa on vaarana myöskin, että ääriainekset nostavat päätään ja saattaa olla, että eriarvoisuus vain kasvaa. Esimerkiksi kun on kyse alaikäisten oikeuksista. Eilen Euroopan parlamentissa näytettiin slovakialainen Veronika holmatovalaavan dokumentti, jossa kerrottiin nuorten slovakialaisten vammaisten elämästä keskitysleirillä. Tässä muisteltiin toista maailmansotaa ja sitä, miten sen aikana kohdeltiin vammaisia silloin, kun natsit kokeilivat joukko tuho aseitaan. Vammaiset olivat silloin ensimmäisenä kohteena. Lisäksi internetistä löytyy tämä filmi englanninkielellä alatekstitettynä tai sitten tämän dokumentin tekijän kanssa voitte itsekin keskustella. Meidän ei ikinä pidä unohtaa menneisyyden hirmutekoja ja varmistaa, että, varmistaa yhdessä, että tällainen ei koskaan enää toteudu. Kiitoksia puheenvuorosta. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, joka tulee liettoista, Dovelle Jodkaitte. Puheenvuoro on sinun. Ačiū, ačiū už galimybę pasisakyti šio svarbaus renginio metu Lietuvos neįgaliųjų forumo vardu. Lietuvoje asmenys su ne... Minä puhun Liettuan vammaisfoorumin puolesta. Liettuessa vammaisilla on oikeudellisia ongelmia esteettömyysongelmia ja myös asenneongelmia, kun he haluavat osallistua poliittiseen elämään. Esimerkiksi 2016 meillä oli parlamenttivaalit ja 60 prosenttia äänestyspaikoista eivät olleet soveliaita vammaisille. Vaalikampanjan aikana kaikki vaalimateriaali ei ollut sellaista, että vammaiset pystyivät sitä hyödyntämään. Selkokielinen materiaali ei ollut hyvälaatuista, sokeat eivät saaneet äänestää itsenäisesti. Mahdollisuus äänestää kotona ei vastaa samanarvoisia mahdollisuuksia. Kehitysvammaisia syrjitään, koska heidät julkistaan oikeistomikelvottomaksi vaal, val, valtioiden vaalilainsäädännöt eivät mahdollista heidän äänestämistään, heidät poistetaan äänestäjäluettelosta. E, se voidaan julistaa oikeustoimikelvottomaksi esimerkiksi, kun on kyse äänestämisestä ja saa toteuttamisesta ja tällaisia päätöksiä tehdään pelkästään lääketieteellisten kriteerien pohjalta. Tämä rikkoo heidän kansalaisoikeuksiaan, että he eivät saa osallistua maansa poliittisen elämään. Yleissopimuksen 12 ja 29 artiklat takaavat tasa-arvoiset oikeudet ihmisille oikeuden edessä ja tämän on toteututtava, jotta voimme varmistaa, että vammaiset voivat osallistua poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Meidän yhteiskuntamme täytyy perustaa asenteensa äh, sille tosiseikalle, että vammaisilla on äh, perustavanlaatuinen oikeus osallistua poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Belgian vammaisfoorumin edustajalle Julian Postiolle. Bonjour. Hyvää päivää. Olen Julian Postio. Olen sen Ennon alueen äh, omien oikeuksien puolustajan ryhmä. Me olemme kehitysvammaisten ryhmä. Ja tänään puhun Belgian vammaisfoorumin nimissä. Järjestöön kuuluu vammaisia ihmisiä, jotka haluavat tehdä poliittisia päätöksiä. Ja sehän on hyvä juttu, koska meidän oma ryhmämme on sitä mieltä, että on tärkeää tietää, mitkä ovat oikeutemme ja velvollisuutemme. Ja minä haluaisinkin puhua vaaleista ja kertoa omista kokemuksistamme. Ensimmäinen kerta Äh, kun minä äänestin, en tiennyt ketä ehdokasta äänestäisin. Silloin äänestin kuten vanhempani. Minä en voinut ilmaista omaa mielipidettäni. Ei ole niin helppo ymmärtää vaaliohjelmia. Minä uskon, että poliitikot puhuvat liian nopeasti ja he käyttävät termejä, käsitteitä, joita en tunne. Minulla on ystäviä, jotka eivät osaa lukea eivätkä kirjoittaa ja he eivät pysty seuraamaan politiikkaa. On pieniä asioita, joita voisi tehdä, kuten ehdokkaiden ohjelmat voisi tehdä selkokielellä. Sen lisäksi olisi, ja no, tämähän olisi kaikille hyvä asia. Se on hyvä, että on oikeuksia. Ja se ottaa meistä tulemaan vastuullisia kansalaisia, niin vielä parempi. Sen vuoksi jos haluatte auttaa meitä, me olemme käytettävissä ne kaikissa kysymyksissä, mitä teillä voi olla. Paljon kiitoksia, että kuuntelitte minua ja toivon teille hyvää päivää. Köszönöm. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, että pysyit myös aikarajassa. Onnittelut siitä. Ja nyt annan puheenvuoron yhdelle kollegoistani Euroopan parlamentista Luigi Morganolle. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitos kaikille siitä, että olette paikalle. Ja sanon tämän, koska olemme täällä Euroopan parlamentissa ja tässä äh, äh, paikassa voidaan löytää äh, hyvät ratkaisut nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Euroopan unionin perusoikeuskirjan etupuheessa etusanoissa voimme lukea, että Euroopan kansat haluavat luoda yhä yhtenäisempää unionia ja ovat perustaneet sen yhteisille arvoille. Euroopan unioni perustuu ihmisarvolle, vapaudelle, tasa-arvolle, solidaarisuudelle, ja Euroopan unioni perustuu demokratialle ja oikeusvaltioperiaatelle. Tämä asettaa yksilön toiminnan keskiöön, luo unionin kansalaisuuden, turvallisuuden, oikeuden ja vapauden alueen. Jos ihminen on unionin toiminnan keskiössä, niin silloin ei ole pelkästään niin, että syrjintä on kielletty, kuten 24 artikla määrää, vaan unionin täytyy varmistaa, että mm, tämä määräys toteutuu niin, että vammaiset voivat hyödyntää kaikkia oikeuksia kaikissa jäsenvaltioissa, oikeus koulutukseen, oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja tietenkin myös oikeus äänestämiseen mietintö eurooppalaisesta vammaistrategiasta, eh, jonka kollega Stevens laati ja joka äänestettiin täällä parlamentissa viime torstaina. Siinä parlamentti eh, vaati komissiota eh, luomaan velvoittavia määräyksiä julkisten rakennusten esteettömyydestä ja otanpa esille edustaja Nardonen esimerkin, hän puhui tänä aamuna Italian vammaisfoorumista, että esimerkiksi esteettömyyssymboliin lisättäisiin muita symboleja niin, että voidaan ottaa huomioon kaikenlaiset vammat, jotka vaativat erilaisia esteettömyysratkaisuja. Kiitoksia. Köszönöm képviselő úrnak. Kiitoksia. Ja nyt Haltaisin, haluaisin antaa puheenvuoron toiselle erinomaiselle kollegalle Euroopan kansanpuolueesta, Lara Komi. Benvenuto a tutti voi. Kiitoksia äh, ja toivot tervetuloa kaikille. Äh, te olette äh, meille esimerkki, te olette meille voima ja osoitatte rohkeutta joka päivä. Meidän työmme täällä on se, että yritämme poistaa kaikenlaiset esteet, kaikenlaisen syrjinnän, joka voi olla esteenä teidän päivittäisessä elämässänne. Teidän pitää tuntea olonne kotoisaksi täällä, koska meidät on valittu edustamaan teitä. Aivan oikein on tämä vaatimus, että voi te helpommin äänestää, mutta minä toivoisin, että 2019 näkisin myös monta teistä Euroopan kansanedustajina. Älkää olko pelkästään passiivisia äänestäjiä, vaan myös aktiivisia. Teistäkin voi tulla edustajia ja kansanedustajia. Minulla on vain vähän aikaa. Halusin lopuksi sanoa, toivottaa teille hyviä juhlapäiviä, mutta halusin puhua onnesta. Teillä on oikeus olla onnellisia ja myös oikeus perustaa perhe, tehdä kaikki se, mitä haluatte tehdä. Älkää unohtako sitä koskaan. Te olette kuten kaikki muutkin, ettekä myöskään ole yksin mm minä en ole pelkästään poliitikko, vaan olen myös teitä lähellä ja tuemme teitä. Kiitoksia. Kiitos puhujalle. Kiitos Ravakomi. Ja nyt lopetan oman tehtäväni puheenjohtajana ja annan puheenjohtajan tehtävät herra Pluralle. Ja sitä ennen sanoisin kuitenkin, että meillä on yhteinen kohtalo. Ja olen myös huomannut, että te siellä salissa pidätte aikataulusta paremmin kiinni kuin jotkut parlamentin jäsenet tässä istunnossa. Tämä annatte meille hyvän esimerkin. Ja nyt annankin puheenvuoron herra Pluralle. Thank you so much, uh, Paljon kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Rudolf Volenikille, joka on Tsekin äh, vammaisten ja näkörajoitteisten yhteisjärjestön varapuheenjohtaja. on teidän. Honorable members. Arvon jäsenet, hyvät naisten herrat, toimin varapuheenjohtajana Tsekin järje- Blind United. Mukana on sokeita ja näkövammaisia. YK on yleissopimuksen mukaisesti, jotka, joka koskee vammaisten oikeuksia, tuon määritelmän mukaisia näkövammaisia. Tsekimaan Blind United ei ole maan vammaisneuvoston jäsen syistä, jotka eivät nyt liity päiväisen aiheeseen. Salinette, että lyhyesti koskettelen kahta seikkaa, joka, jotka liittyvät vammaisfoorumin manifestiin. Ensinnäkin, aina kun äänestetään, vam- näkövammaisilla on esteitä niin kauan kuin kaikki on, liittyy painettuun sanaan. Tällä hetkellä mustalla painettu teksti valkoisella voitaisiin helposti muuttaa nollaksi ja ykkösiksi, joko pistekirjoitukseksi tai teksti voidaan muuttaa ääneksi niin, että vammaiset voivat äänestää täysin yksityisesti. Tämä olisi yksinkertaista. Toinen seikka liittyy vammaisten mahdollisuuteen äänestää. Vammaisilta on toistaiseksi mahdollisesti evätty äänioikeus. Ilman, että millä tavalla muuten näiden henkilöiden oikeuksia pitäisi vakavasti otettavalla tavalla pohtia, kuinka voidaan välttyä populistisilta äänenpainoilta ja ääriaineisten päänousulta, kun he kalastelevat ääniä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää Olka Senalovaa, Euroopan parlamentin jäsentä, joka kutsui meidät osallistumaan neljänteen vammaisten parlamentin kokoukseen. Kiitos siitä. Thank you so much. Uh, Paljon kiitoksia. Ja nyt rouva Vera Bovalo BFstä Portugalista. Hyvää päivää. Kiitoksia. Olen Vera Bonvalo, edustan Euroopan vammaisfoorumia ja BIFFiä, joka on aivovammajärjestö. Eli edustamme ihmisiä, jotka tarvitsevat avustajaa ja tukea. Vaikea aivovamma mutta ihmisen. Keskittymisaste putoaa, on keskittymisvaikeuksia. Käyttäytymisessäkin voi olla ongelmia. Oma maailma muuttuu. Ja ihmisten täytyy kokea olevansa vapaita osallistumaan yhteiskuntaan. Täytyy voida elämää maailmassa, jossa on tarjolla koulutusta, kuljetusta, työllisyyttä – mutta usein niin, että nämä asiat eivät ole saatavia. Omassa maassani niin ihmiset, joilla on vakava aivovamma, heillä ei ole mahdollisuus viestiä, kommunikoida, heillä ei ole mahdollisuutta äänestää ja elää aktiivisesti. Nyt elämme vuotta 2017. Kuulemme, että Euroopan unioni puhuu arvoista ja oikeuksista ja sellaisista asioista, mutta näiden oikeuksien täytyy koskettaa kaikkia. Ovatko vaikka heidän vammansa näkyviä tai näkymättömiä. Kysymys on poliittisen tahdon puutteesta, kysymys ei ole rahasta tai resursseista. Ihmiset, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa esimerkiksi kuurouden vuoksi, mm, kaikki vammaisuuden lait, piirteet täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy pitää huolta sitä, että vammaisuus ottaa huomioon kaikessa pääteossa – puhuisin kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat paikalla, mutta erityisesti myös niille, jotka eivät ole tulleet tänne. Pitäkää huolta, että Eurooppa on saavutettavissa kaikille kansalaisille. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Ja nyt Osvan Föllera. Hän on omien oikeuksien edustajien keskuksesta Itävallasta. Halo. Ah, sä käytät tämän on... Hei, hyvät eh, naiset ja herrat. Kiitoksia eh, kutsusta Euroopan parlamenttiin. Hyvät omien oikeuksien edustajat, nimeni on Oswald Föllerer Työskentelen oman oikeuksien edustamiskeskuksessa Viinissä. Olen iloinen voidessani olla täällä tänään ja että voin puhua kanssanne täällä. Viinin keskus on riippumaton. Riippumaton e, etujärjestö on erittäin tärkeä. Kun on riippumaton, niin ei tarvitse varoa sitä, mitä sanoa. Voi esittää kaikki vaatimukset ja silloin on tärkeää keskustelukumppani muille järjestöille voi olla hyvänä esimerkkinä siitä, miten omien etujen edustaminen toimii. Me Viinissä puolustamme sitä, että ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia, ovat tasa-arvoisessa asemassa se, että oppimisvaikeuksista kärsivät voivat osallistua politiikkaan, on minulle erittäin tärkeää. Se lukee myös YK yleissopimuksen 29 artiklassa. Minä olen Itävallassa monissa poliittisissa kokouksissa mukana. Verkostoituminen muiden eh, eh, omien etujen edustajien kanssa on tärkeää, eh, koska yhdessä voi saavuttaa enemmän. Myös muiden maiden kanssa verkostoituminen on tärkeää. Tämän tapainen kokous kuin tämä tämänpäiväinen mm, auttaa siinä, että voi keskustella ja vahvistaa toisiaan. Tällaisia kokouksia pitäisi olla useammin ja pitäisi olla enemmän tukea, että useammat ihmiset voivat osallistua. Monilla oppimisvaikeuksista kärsivillä ei ole riittävästi rahaa, jotta he voisivat matkustaa eurooppalaisiin verkostoitumistapahtumiin. Minä olen iloinen siitä, että työni kautta minulla on mahdollisuus osallistua tähän kokoukseen tänään ja odotan jo kovasti seuraavaa kokousta. Ei eh, mitään päätöksiä meistä ilman meitä. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron herra Branislav Mamoikalle Slovakian vammaisneuvostosta. Pyydän. ja rad... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin puhua siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että vammaisten oikeuksia ajavat ihmiset puhuvat erittäin selkein sanakääntein. Kyse on kansalaisten oikeuksista, kansalaisten, joilla on jokin vamma. Heille tämä vuoropuhelu on erittäin tärkeää, elintärkeää suorastaan. Haluaisin viitata tärkeään asian nimittäin direktiivin, joka liittyy esteettömyyteen sen kun on kyse julkisesta hallinnosta, tuo direktiivi on melkoinen askel eteenpäin, kun pyritään parantamaan esteettömyyttä julkishallinnon palveluista, kun on kyse. Tämä pitää sisällään myöskin äänioikeuden ja vaali, vaalihin osallistumisoikeuden ja vammaisten oikeudet erityisesti. Direktiivissä viitataan esimerkiksi osastumisesta vaaleihin joko äänestäjänä tai ehdokkaana. Muutenkin esteettömyydestä on siinä kyse. Monilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta nauttia tämän direktiivin takaamista oikeuksista. Esimerkiksi pääsy yliopistoon saattaa olla vaikea, mikäli ei voi opiskella internetin välityksellä etänä Toivommekin, että osallistutte aktiivisesti vuoropuheluun vammaisjärjestöjen kanssa niin, että voitte ryhtyä lisälainsäädäntötoimiin, joilla voidaan auttaa meitä vammaisia. Paljon kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on Jan Filip Libitskillä, joka on Puolan senaatin jäsen ja Puolan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Mikrofon. Mikrofoni, pyydän. Szanowni, szanowni Państwo, jestem Pol... Hyvät naiset ja herrat, olen Puolan senaatin jäsen, olen itse vammainen, olen parlamentin vammaisryhmän puheenjohtaja ja haluan sanoa selkeästi, että puolen vammaiset ovastuvat vaaleihin suurissa määrin. Sillä, missä heitä on enemmän, on erityisiä vaalipisteitä, joita on järjestetty heille. Vuonna 2015 me otimme käyttöön keinoja, joilla helpottaa vammaisten äänestämistä, esimerkiksi postiäänestys, tai voi käyttää avustajaa, joka äänestämään on, ja voi myös käyttää braille kirjoitusta äänestämisessä, jos ei näe, ja olen ylpeä tästä. Meillä on myös nettiäänestysmahdollisuus. Valitettavasti viime päivinä Puolan nykyinen poliittinen enemmistö, nykyinen hallitus on ehdottanut uutta lakia, joka vie pois näitä mahdollisuuksia, muun muassa postiäänestyksen, jonka herra Plura mainitsi. He sanovat, että tällaiset mahdollisuudet helpottaisivat vaalivilppiä, huijausta. Minä haluan protestoida. Ja haluan sanoa täällä Brysselissä – Puolan hallitukselle, että eivät Puolan vammaiset kansalaiset ole mikään uhka. Eivät he huijaa vaaleissa. Jos minulta kysytään, kuka on uhka ja huija, voisi huijata vaaleissa, niin minä ajattelisin nykyistä hallitusenemmistöä pikemmin kuin, kuin puolan vammaisia. Ja lopuksi haluaisin kiittää ystäväni herra Pluraa siitä, että kutsuitte minut tänne niin että olen saanut puhua teille tänään. Te edustatte vammaisia Euroopassa. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia teille, senaattori. Minua huolestuttaa, että me olemme menettämässä puolessa jotain, ja tai muut vielä yrittävät saavuttaa. Ja nyt annan puheenvuoron rouva Kozłowska Rajevicille, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Pyydän. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat, arvon vieraat. Ensinnäkin haluaisin kiittää tämän neljännen Euroopan parlamentin vammaiskokouksen järjestäjiä – Kokous auttaa meitä arvioimaan sitä, mitä toistaiseksi on saatu aikaan, samalla määritellään haasteita tulevaisuutta silmällä pitäen ja mitä pitää vielä tehdä, että täysimittaiset oikeudet toteutuvat kaikille. Haluaisin kiittää Marek Blura ja myöskin edustaja Kosaa ja kolmatta järjestäjä. Kyse on ihmisistä, jotka taistavat joka ikinen päivä vammaisten oikeuksien puolesta, sirimättömyyden puolesta Euroopan unionissa – Kyse on periaatteista, jotka on kirjattu Euroopan unionin perusoi- peruskirjaan, perussopimukseen. Vammaisten oikeus osallistua päätöksentekoon, oikeus olla mukana vaaleissa päättämässä siitä, kuinka maata johdetaan ja kuinka julkinen hallinto hoidetaan, on erittäin tärkeää. Tänä päivänä on sanottu jo, että lainsäädäntö, joka laaditaan, ei ole pelkästään mustaa valkoisella, vaan lainsäädännön täytyy olla tehokasta, toimivaa. Meidän täytyy poistaa esteet ihmisten tieltä, kun he haluavat osallistua vaaleihin. Nyt meillä on käytössä modernia teknologiaa. Esteitä voidaan poistaa helpommin ja halvemmalla kuin aiemmin teknologian myötä. Kyse on pelkästään poliittisesta tahdosta, ei rahastakaan enää voi olla kyse. Täytyy muistaa, että viime vuosina, silloin kun Puolan parlamentti edellisellä vaalikaudella toimi, edellinen parlamentti pyrki helpottamaan kaikkien osallistumista vaaleihin. Kyse pelkästään kaiken muuttamisesta pistekirjoitukseksi, vaan myöskin postiäänestysmahdollisuus tarjottiin vammaisille ja muita mahdollisuuksia. Nyt olen huolissani, että lakia on nyt uudelleen muutettu, tai muutosehdotus on parlamentin käsittelyssä. Jotkut näitä vammaisia helpottavista vammaisia helpottavista asioista ollaan nyt poistamassa. Nyt pitäisi toimia vammaisten oikeuksien puolesta huolimatta siitä, mihin poliittiseen puolueeseen kuulumme. Tarvitsemme edistystä, emme mitään taantumuksellista ajattelua näissä kysymyksissä. Paljon kiitoksia Agnieszka. Ja nyt Topilo Todorei, joka on Romanian kansallisesta vammaisneuvostosta. Pyydän. Domnilor și domnilor. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minä olen Norel Tubilus, olen Euroopan, Romanian näkövammaisten järjestöstä ja olen iloinen voidessani edustaa Romaniaa täällä konferenssissa. Haluaisin kiittää europarlamentaarikko Norikon Nikolaita siitä tuesta, jonka hän on antanut. Muuten valtuuskunta me ei olisi päässyt tänne tänään. Hyvät naiset ja herrat, yhtenä Eurooppa on unelma, joka on toteutunut näinä päivinä. Eurooppa on vahva ja sen kansalaiset ovat tasa-arvoisia ihan sama missä maassa ne elävät, he elävät, olivat he sitten vammaisia tai eivät me kaikki haluamme eh, saada aikaan sellaisen sivilisaation standardin, joka mahdollistaa meille unelmiemme toteutumisen, jotta voimme hyödyntää eh, täyden henkilökohtaisen potentiaalimme. Ja siksi eh, vammaisten pitää päästä osallistumaan yhteiskunnalliseen elämään ja erityisesti poliittiseen elämään. Siksi me ehdottamme Euroopan parlamentille, että se hyväksyisi direktiivin, jonka avulla äh, vammaiset voisivat äh, hyötyä samoista äh, äänioikeuksista kuin kansalliset vähemmistöt ja että heillä silloin olisi myös edustus ähm, lainsäädäntöelimissä, joka puolustaisi heidän oikeuksiaan ja varmistaisi heidän oikeuksiensa toteutumisen. Vammaisten oikeudet ovat kysymys, joita ei voida jättää huomiotta. Ehkä teknologian kehityksen myötä on tullut hetki, että yhteiskunta ymmärtää sen, että täytyy muuttaa paradigmaa, kun on kyse vammaisten kohtelusta kun on kyse eh, erityistarpeista ja erityisistä haasteista. Me uskomme Euroopan unioniin, sen arvoihin ja sen tulevaisuuteen. Me uskomme, että vammaiset voivat olla hyödyllisiä siinä maailmassa, jossa he elävät. Eh, siksi meidän ehdotuksemme on sen mukainen eh, jonka mukaan eurooppalainen vammaisfoorumi on perustettu, et, eli ei mitään ähm, meistä ilman meitä. Thank you so much. Paljon kiitoksia. Ja Anna Tastiets, joka on Puolan kuurosokeiden järjestön edustaja. Okay. Mm. Jestem osobą głuchoniewidomą E, e, Minä en näe enkä kuule. Ja minusta on erittäin tärkeää, että, että annetaan mahdollisuus ihmisille, jotka ovat eri lailla vammaisia, että he voivat äänestää. On erittäin tärkeää, että informaatio on saatavaa, saavutettavaa brailleksi viittomakieleksi, mutta jos ei näe eikä kuule, tär- viestintä on tärkein ongelma. Ja me tarvitsemme henkilölle, joka on tulkki ja opas ja voka voi käyttää kosketustulkkausta. Tällaisia palveluita tarvitaan äänestämistä varten. Paljon kiitoksia. Ja nyt kiittäisin kaikkia, jotka ottivat osaa keskusteluun ja viestistä. Kiitän yleisöä. Haluaisin kiittää kaikkia tulkkeja. Ilman tulkkien apua tämä keskustelu olisi mahdoton. Ja nyt Jannis Varda Kastanis, EDFn puheenjohtaja. Plura. I would like... Uh, Kiitos, herra Plura. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Adam Kosaa, Mark Plura ja hyvä kollegani Maureen Pigottia erinomaisesta tavasta, jolla olet johtaneet tätä kokousta. Haluaisin niin ikään kiittiä kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluun. He tarjosivat meille erittäin tärkeää tietoa siitä, miten voimme parantaa ja edistää työtämme. Haluan kiittää myöskin hyvää kollegaani Pat Clarkia siitä, että hän esitteli meille Euroopan vaalien silmällä pitäen vammaisten foorumin vaalimanifestin. Tämän aamupäivän istunnon päätteeksi toteaisin, että toivon mukaan Euroopan vaaleja koskeva manifesti hyväksytään ja siitä alkaa kampanjamme. meillä on velvollisuus ryhtyä tähän kampanjaan kaikkialla Euroopassa, sen joka ikisessä kolkassa. Minun tehtäväni on nyt hoitaa muodollisuudet ja hyväksyttää manifesti. Voin kertoa teille, että kaikki mitä te olette täällä aamupäivän aikana sanoneet, on kirjattu ylös ja tätä kaikkea tietoa tullaan käyttämään hyväksi jatkossa. Kuten sanoin, kampanja alkaa nyt. Joten kysyisin teiltä virallisesti, niin kuin EDFnkin kokouksissa aina kysytään, onko täällä ketään, joka vastustaa sitä, että manifesti hyväksytään Morin, haluatko sanoa jotakin tähän väliin? Onko mitään tyhjiä ääniä? Siinä tapauksessa katson, että olemme nyt yksimielisesti hyväksyneet manifestin vaaliohjelman. Ottakaa se käteenne, tarttukaa siihen, tehkää ne sen avulla työtä esteettömyyden puolesta Euroopan vaalin yhteydessä. me enemmän Euroopan parlamenttiin jäseniä, joilla on vammoja vuonna 2019. Enemmän varmaisia ihmisiä. Meillä on rohkeutta, meillä on voimaa, kyllä me pystymme siihen. Thank you all colleagues. Kiitos kaikille kollegoille. Nyt on lounaan aika. Sen me olemme ansainneet. Mutta meidän täytyy olla kurinalaisia ja pitää kiinni aikataulusta. Kymmentä vailla kaksi. Kaikkien täytyy olla takana salissa. Joten olkaa hyvissä jo täällä, että voimme aloittaa kokouksen sitten ajoissa kello 14.